Bien, si vous bien cesser. No niin, jos nyt voitte jättää keskinäiset yksityiset keskustelunne tai siirtykää käytävälle jatkamaan niitä, jotta voimme aloittaa tämän aamun kokouksemme. Kiitos. Meillä on toinen työistunto tänä aamuna ja kuten me hyväksymme esityslistan aiemmin, niin pyydän meidän esittelijämme, meidän mikro rahoitus, rahoituksesta meidän esittelijämme Rova Klinka Kots tekemään yhteenvedon tämänhetkisestä tilanteesta, neuvotteluista, trilogista, joita on käyty epävirallisesti komission ja neuvoston kanssa siltä pohjalta, mitä me olimme hyväksyneet. Olkaa hyvä, annan teille välittömästi puheenvuoron. ilman mikrofoni. Ah, yeah, now it works, thank you. Uh, uh, thank you very much. Selvä, nyt tämä toimii. Kiitos, kiitos oikein paljon. Tänään on Koreper-kokous ja sen jälkeen tiedämme enemmän, eli tänä iltana tiedämme enemmän siitä, onko neuvosto valmis liikahtamaan eteenpäin omasta viime kokouksessa esitetystä kannasta. Hyvin pienestä myönnytyksestä tässä olisi kyse. Lisäksi vaarana on se, että joidenkin jäsenvaltioiden osalta tämä ohjelma ei tunnu riittävän tärkeältä, jotta annettaisiin tuoretta rahaa, joka ei tule progressista Lisäksi voi olla niin, että koko ohjelmaa vähän vesitetään neuvoston kannan kautta, mutta me pyrimme ja tästä keskustelimme eli parlamentin ryhmien kanssa tänään aamulla. Jos me sanomme, että me olemme parlamentissa sopineet 25 miljoonasta vuodelle 2010, se tuntuisi olevan hy- hyväksyttävä lähtökohta. Ja parlamentissa tunnuttaisiin olevan samaa mieltä siitä, että tämä voidaan parlamentin puolelta hyväksyä, niin me voisimme harkita sitä, että progressista luopuisimme jostakin. Eri kantoja on eri ryhmissä siitä, mistä voisimme luopua, mutta nyt tuntuisi olevan realistista ajatella, että progress kasvaa melko paljon lähivuosina täh- liittyen tähän sadan miljoonan lisäykseen, josta parlamentti on äänestänyt. Ilmeisesti varoja ei käytetä nyt yhtä nopeasti, kun niitä varataan käyttöön. Eli saattaisi olla niin, että jos näyttäisimme 40 miljoonaa neljälle vuodelle vuoteen 2013. 40 miljoonaa progressista, niin tämä ei vaarantaisi progressia tulevina vuosina. Jos ajatellaan, mikä neuvoston kanta oli edellisessä kolmikannassa, niin neuvosto sanoi, että se voisi hyväksyä ei ainoastaan tämän 100 miljoonaa progressista, vaan 150. Eli ehkä tuoretta uutta rahaa. Katsotaan, mikä voidaan hyväksyä. Koreperissä tänään ehkä 40 miljoonaa uutta rahaa muista kohteista kuin progressista ja 40 progressista me sovimme, että minimitaso, josta lähdetään, on 100 miljoonaa alle sadan miljoonan. Me emme voi suhtautua vakavasti. Tästä kannasta meidän on aluksi pidettävä kiinni. Kannat eroavat vielä siinä, pitäisikö puuttua progressiin ja kuinka paljon siihen voidaan puuttua. Me voisimme sanoa, että jos laitamme 40 miljoonaa progressista plus 25 miljoonaa neljäksi vuodeksi uutta rahaa, niin parlamentti voisi hyväksyä tämän 65 miljoonaa ja neuvosto voisi maksaa sitten tai sopia tuosta loppuosasta, jotta päästään sataan, tai laitettaisiin se sitten puoliksi. Katsotaan, me tiedämme sitten tänään illalla enemmän Koreperin kokouksen jälkeen. Budjetti-ihmisten kanssa pitää myöskin puhua siitä, miten he suhtautuvat tähän tilanteeseen. Varmaan se, että koko neljän vuoden kausi on nähtävä kokonaisuutena. Ohjelma on järkevä ainoastaan, jos saamme nämä varat neljälle vuodelle. Thank you. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Kuka haluaa käyttää tästä puheenvuoron? Tässä neuvotteluvaiheessa. Edustaja Chavali. Köszönöm, eh, eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhykäisesti haluaisin tähän vain lisätä sen, että minä en nyt näe tässä mitään merkittävää kiista. Nämä ovat enemmän tällaisia strategisia taktisia neuvotteluja. Meidän puolueryhmämme pitää tätä äärimmäisen tärkeänä ohjelmana ja prioriteettinamme on, että no minun pitäisi sanoa melkein, että millä tahansa öö, kustannuksella tässä nyt pitäisi mikrorahoitustukea puolustaa ja pitää sitä kiinni. Jos meidän pitäisi uhrata tietty summa, jotta voidaan äh, varmentaa nämä mikrorahoitusvälineet, niin sitten olemme valmiita siihen, koska tämä on meille erittäin tärkeä prioriteetti. Herra Thomas, olkaa hyvä. Thomas Händel. Ich will nur... Thomas Händel. Minun nimeni haluaisin viitata vain siihen, että varjoesittelijöiden kesken ei ole yksimielisesti sovittu siitä, että mikrorahoitusväline saa varoja progressista. Komissiossa on katsottava, miten komissio liikahtaa ja mitä uutta rahaa tähän ohjelmaan investoidaan. Kaikki, mitä esittelijä täällä esitti, on neuvottelevan ryhmän kantoja. Kaikki riippuu kai siitä, miten ohjelmaa kaiken kaikkiaan rahoitetaan. Vasta sitten voidaan nähdä, päästäänkö kompromisseihin periaatteessa ainakin kaksi ryhmää täällä vastustaa sitä, että tätä rahoitetaan progressvaroin. Merci. Kiitos. Herra edust, edust Elme, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. No täytyypä sanoa, että minun mielestäni se, miten tämä koko homma on hoidettu, niin on hieman kyllä omituinen suhtaudun myönteisesti siihen, että mikrorahoitusväline saattaa olla ihan kannattavaa. Tietysti riippuu, miten sitä on hoidettu, mutta tässä parlamentissa on paljon jäseniä, jotka nyt eivät vain ole valmiita tunnustamaan ö, nykyisen rahoitus- ja taloustilanteen realiteetteja, joita meillä Euroopassa ja koko maailmassa on edessämme. Me vain asennoidumme tähän, että tämä on hyvä juttu ja tämän rahan pitäisi löytää yhtäkkiä ylimääräisenä jostain lisäbudjetista. No, Komissio aivan loistavia ehdotuksia sanoi, sanoi, että jos me todella olemme sitä mieltä, että mikrorahoitus on niin äärimmäisen tärkeä, niin siihen voidaan saada rahoitusta muista ohjelmista. Mutta täälläpä kollegat sanovat, että ei, ei, ei, ei muihin ohjelmiin kos, ei muihin ohjelmiin kosketa. No kyllä rahakirstullakin pohjansa on. Meidän täytyy löytää varoja jostain muusta, muista ohjelmista, muista lähteistä, jos me uskomme, että mikrorahoitusväline on niin uskomattoman hieno ajatus. Ei Euroopan parlamentti voi käyttää veronmaksajien rahoja miten huvittaa. Minun mielestäni henkilökohtaisesti tämä ajatellen komission alkuperäinen ehdotus on aivan järkevä. Se sanoi siis, että jos me haluamme tätä mikrorahoitusvälinettä, niin silloin siihen täytyy löytää rahoja muista lähteistä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tästä aiheesta? Ei näytä siltä. Ehkä yksi huomio lisää, miten kuitenkin kaikissa tämänkaltaisissa inhimillisissä hankkeissa, kun asiat lähtevät huonosti, niin se pitää sanoa ja sitten pitää lähteä uudestaan paremmin liikkeelle. Uudella tavalla pitää investoida, mutta jotkut investoinnit ovat strategisia ja ne voivat olla moninkertaisia vaikutuksiltaan, joten tältä valiokunnalta nyt pyydän et sitä, että nämä mikrorahoitusmahdollisuudet ovat hyödyllisiä investointeja, erityisesti näinä kriisiaikoina. En puhu mien vähemmistön puolesta tässä valtuuskunnassa. Tämä parlamentti on jo pitkään tukenut tätä ajatusta. Se on komissiossa otettu uudestaan esille nimenomaan sen takia, kun me elämme pahassa kriisivaiheessa. Ja tässä minulla onkin main hyvä mahdollisuus puhua sitten näistä neuvotteluiden tuloksista tulevan trilogin jälkeen ensi tiistaina. Eli seuraava informaatio, tiedotus tulee sitten olemaan koordinaattoreille, koska sen jälkeen hän mehän tulemme saamaan tietoa. Tieto tulee liikkumaan muita väyliä, kanavia pitkin. Mutta jos me haluamme, että että tästä ohjelmasta tulee, että se konkretisoituu, niin siitä täytyy äänestää joulukuun täysistunnossa. Mutta ne, jotka tästä ottavat vastuun, eivät voi, eivät, siis he eivät millään, missään nimessä saa estää tämän hankkeen toteutumista. Rouva esitteli, haluatteko te vielä sanoa jonkun sanan tähän keskustelun päätteeksi? Kiitoksia. No, ei minulla ole tällä hetkellä mitään lisättävää tähän. Euh, no, kiitos paljon. Pysytään sitten tässä näin. Tässä vaiheessa tiedotuksen kannalta ja ehdotankin, että siirrymme esityslistassa nyt, aha, anteeksi, pieni hetki, että siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalta, mutta meidän vieraamme ei ole vielä tullut paikalle, joten joutunemme odottamaan odottamaan vähän aikaa, että hän saapuu paikalle. Kiitos.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 Tota, niin, anteeksi, mitä Chers collègues, je vous propose de reprendre euh, place. Hyvät kollegat, ehdotan, että jatkamme tästä eteenpäin nyt, koska kutsuvieraamme on saapunut paikalle. Hyvä. Joten menemme kohtaan kahdeksan esityslistallamme ja tämä johtaa siihen, että annan puheenvuoron herra Bonnalle, joka on taloudellisen, Euroopan taloudellisen tutkimus keskuksen edustajan. Tämä on keskus, joka on ollut vastuussa tästä tutkimuksesta työllisyysvaliokunnassa. Hän oli toivonut voivansa voivan kytkeä yhteen luomisen, innovaation ja koulutuksen välisen mm, ketjun. Tätä tutkimusta on toteutettu yhdessä itävaltalaisen instituutin kanssa, it- it- taloudellisen tutkimuslaitoksen kanssa. Annan teille välittömästi puheenvuoron, jotta voitte kertoa tutkimuksen tuloksista ja sen jälkeen kollegat varmasti esittelevät teille täydentäviä kysymyksiä. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon johdannosta. Puhun englantia. Uh, uh- Ajattelin lyhyesti esitellä tämän tutkimuksen. tämän lyhyt esitys, jonka jälkeen varmasti voimme käydä vilkasta keskustelua. Ensin taustasta ja tavoitteista ja taustasta innovaatio ja työllisyys, luovuus ja sitten EUn politiikasta – emme voi kattaa tietenkään kaikkea, ehkä keskustelussa sitten enemmän. Ja sitten nytten veto. Tausta ja tavoitteet, kuten tiedätte, koulutus, innovaatio ja työllisyys, nämä kolme seikkaa ovat tärkeitä rakennuspalikoita Lissabonin strategiassa. Varmasti tiedätte tämän. Samalla nämä asiat makrotalouden tasolla linkittyvät hyvin voimakkaasti. Joten nämä tekijät vaikuttavat toisiinsa ja tämä antaisi sellaisen käsityksen, että näitä kolmea alaa käsittelevät politiikat voitaisiin myös linkittää. Eli miten vaikutetaan koulutuksen, innovaatioon ja työllisyyteen ja miten saadaan yhteen toimivuutta näiden alojen välillä eu tasolla. Ja jos sitä saadaan, niin onko politiikka johdonmukaista? Kun nyt käsittelemme yhteen toimivia tekijöitä, niin on hyvin vaikea käsitellä – kaikkia politiikan aloja. Nämä ovat usein politiikan ryhmittymiä tavallaan ja siksi lähestymistapamme oli sellainen, että periaatteessa kysyimme sitä, että onko EUn politiikka konseptina oikeaa ja toimiiko se tehokkaasti. Tämä siis tutkimuksemme lähtökohta. Ja sitten lähestymme sisältöä Tämä liittyy innovaation ja tähän kolmioon, joka syntyy näistä kolmesta tekijästä. Eri kysymyksiä, joita pyrimme katsomaan innovaation ja työllisyyden muutosten yhteys. Johtaako innovaatio enemmän useampaan työpaikkaan ja parempiin työpaikkoihin? Toinen kysymys liittyi innovaation pätevyyteen, siihen mitä pätevyyksiä tarvitaan innovaatioprosessissa. Ja kolmanneksi, miten voidaan osaamista lisätä ja miten tämä vaikuttaa työmarkkinoihin tai mitä ongelmia tai epäyhteensopivuutta voi syntyä työmarkkinoilla. Aloitetaan tuosta ensimmäisestä kysymyksestä. Innovaatio ja työmarkkinoiden muutokset. Tähän liittyy laatu ja määrä. Laadun osalta tutkimuksessa sanottiin, että innovaatio yleensä luo työpaikkoja. Empiiristen vaikutusten esittäminen ei ole kovin helppoa, mutta tämän suuntaista todistusaineistoa, meillä kuitenkin on, en halua esittää kaikkia todistusaineistoa, mutta haluaisin painottaa kolme asiaa, miksi innovaatio jo voi luoda työpaikkoja yleisesti ottaen? Ensinnäkin sillä on vaikutus erilaisten uuden teknologian hintoihin. Eli jos tuotteiden hinnat laskevat, kysyntä lisääntyy ja näin luodaan työpaikkoja lisää. Toiseksi innovoivat yritykset hyötyvät innovaatioprosessista ja näin syntyy voittoa, jota voidaan käyttää uudestaan innovointiin ja näin syntyy lisää työpaikkoja. Kolmanneksi, työntekijät myös hyötyvät tästä edistyksestä, jota innovoivat yritykset saavat, koska palkka nousee, silloin kulutuskin nousee ja yleensä tämän kautta työpaikkoja syntyy lisää. Neljäs tapa on se, että vaikka teknologian kehitykseen liittyisi työttömyyttä, niin paine saattaa johtaa alhaisempiin palkkoihin ja tämä saattaa johtaa suurempaan työvoiman kysyntään. Sitten laatu, ulottuvuus, joka kaiken kaikkiaan tuntuisi esittävän, että näin luodaan työpaikkoja, mutta samalla on paljon rakenteellisia muutoksia, rakennemuutoksia, jotka liittyvät työllistymiseen. Tärkeää on se, että tekninen muutos vaikuttaa eri tavoin pätevyyteen, osaamiseen. Mitä tapahtuu tulevaisuudessa, kun ajatellaan pätevyyttä ja osaamista? Jos tätä katsotaan, niin kysyntä, joka liittyy tekniseen uudistukseen, se on tuo punainen palkki. Ja se osoittaa, että tekninen prosessi erityisesti suosii työvoimaa, joka on oppinut, saanut, hankkinut paljon pätevyyksiä ja sitten vähemmän muiden ryhmien osalta. Eli vaikka työpaikkojen määrä kaiken kaikkiaan lisääntyisi, niin tämä prosessi voi haitata matalan koulutuksen saaneita. Tämä liittyy laatuun, mutta liittyy myöskin siihen, mitä ihmiset tekevät Tämä on teknisen muutoksen ulottuvuus, eli siirtymä tavallaan rutiininomaisista, manuaalisista töistä, vähemmän rutiininomaisiin, interaktiivisiin tehtäviin. Tässä nähdään työn sisällön kehittyminen tietyllä aikaa, mitä ihmiset tekevät työssään varsinaisesti. Ja tämä vaikuttaa suoranaisesti koulutusjärjestelmiin, koska koulutusjärjestelmien – pitää antaa enemmän koulutusta, korkeampi pätevyys, koulutustaso. Ja samalla ihmisten pitää voida toteuttaa erilaisia tehtäviä työssään. Seuraavaksi vaikutukset työmarkkinoihin, työllistymiseen suoraan ja sitten toinen ulottuvuus, eli minkälaista osaamista vaaditaan innovaatioprosessissa ennen kaikkea tarvitaan keksijöitä. Erityisesti teknisellä alalla teknologinen prosessi kaiken kaikkiaan kehittyy erityisosaajien toiminnan kautta, keksintöjen kautta. Ja tässä tilastot osoittavat yhtä erityistä innovaation raja. Eli yritykset kertovat, että pätevän työvoiman puute on tärkeä syy siihen, miksi innovointia ei tapahdu niin paljon kuin saisi tapahtua. Eli innovaatiota pitää tukea työllisyyspoli- anteeksi, koulutuspolitiikassa. Vaikka keksijöitä tarvitaankin, niin kyse ei ole ainoastaan siitä, että ollaan erityisosaajia teknisillä aloilla, koska innovointiprosessissa on eri ulottuvuuksia. Teknologinen ulottuvuus toki, mutta muunkin tyyppistä innovointia, prosesseihin liittyvää, hallintoon liittyvää tai innovointia, joka liittyy siihen, miten saadaan nämä innovaatiot siirrettyä yhteiskuntaan. Eli kyse ei ole insinööritaidoista, vaan hallinnollisesta johdon osalta. Kommunikointia ja johtamistaitoja tarvitaan myös. Eli haasteet, jotka liittyvät innovointiin, ovat paljon laajemmat. Tämä ei liity siis ainoastaan siihen, että olisi teknisen alan keksijöitä. Tärkeää on se, että tämä on kahtalainen prosessi Kyse ei ole ainoastaan innovoinnista, siitä, että keksitään jotain ja että siihen pitää olla ammattitaitoista väkeä, vaan myöskin näiden keksintöjen levittämiseen. Seuraavasta kuvasta näette, että tarvitaan korkeasti koulutettua työvoimaa. Samalla huolta syntyy siitä, että saattaa olla niin, että pätevyydet eivät kohtaa. Esimerkiksi Euroopan työmarkkinoilla on näin, että kysyntä ja tarjonta pätevyyksien osalta aina kohtaa. Tässä nähdään kaksi mahdollista ongelmaa. Yksi olisi se, että yksilöt sanovat, että heidän mielestään, heidän pätevyyttään ei, osaamistaan ei käytetä nykytyöpaikassa. Jos eivät käytä näitä pätevyyksiä, hankittua tietoa, taitoa, niin ovat ylikoulutettuja, voisivat tehdä jotain parempaa. Jos katsotte tuota vasen, vasenta puolta, niin 50 prosenttisesti kansalaiset sanovat Euroopassa, että 54 prosenttia ihmisistä sanoi, että ovat ylikoulutettuja, liian päteviä tehtäviinsä. Ja sitten tähän liittyy toinen ulottuvuus. Ollaanko todella työpaikassa, jossa on oikea muodollinen pätevyys? Tässäkin syntyisi kysymystä siitä, onko ylikoulutettu tai ei. Eli on vaikka biologi akateemisen tutkimuksen saanut, ja sitten toimitaankin rahoitusalalla johtajan toimessa. Tässä ei ole ehkä sinänsä ylikoulutettu, mutta ei toimita oman koulutuksen alalla. Tämä liittyy siis kaksi ulottuvuutta. 21 prosenttia kansalaisista tuntuisi olevan työpaikassa, johon on sopiva pätevyys ja joka vastaa varsinaista koulutusta. Ja nyt voidaan miettiä, mihin tämä koko ilmiö liittyy. Tämä antaa ymmärtää, että tällainen yhteensopivuusongelma ei liity ainoastaan väärin päätöksiin, vaan yleisesti siihen, miten työmarkkinoilla voidaan siirtyä työstä toiseen. Tähän liittyy pari ulottuvuutta – Yksi on se, että tämä on yleinen ilmiö, jota vastaan ei välttämättä tarvitse taistella. Voi olla, että tämä on nyt osa työmarkkinoita. Työmarkkinoilla kansalaiset vain tarvitsevat vähän aikaa löytääkseen oikean työpaikkansa ja että kannattaa vähän vertailla työpaikkoja. Toisaalta saattaa olla taloudessa vakavia ongelmia, jotka liittyvät uuden työpaikan hankkimiseen ja tähän pitää puuttua työmarkkinapolitiikan kautta. Tässä teoreettinen tausta ja sitten muutamia johtopäätöksiä tai sitä, miten tätä taustaa voidaan käyttää EU-politiikan arvioimiseen. Miten johdonmukaisesti pyritään tavoitteisiin EU-ssa, mitkä ovat tavoitteet? Kolme perusjohtopäätöstä. Korkeakoulutustavoite on aivan hyvin yhteensopiva innovoinnin tavoitteen kanssa. Korkeakoulutus on työllistävä tekijä auttaa innovaatioiden aikaansaamiseksi ja tämän kautta luodaan lisää työpaikkoja. Innovaatiotavoitteet ovat yleensä yhteensopivat työllisyystavoitteen kanssa. Innovointi kaiken kaikkiaan siis luo, luo työpaikkoja, kuten aikaisemmin sanoin. Kolmanneksi korkea työllisyystavoite on johdonmukainen koulutuksen tavoitteiden kanssa. Eli vaikka pätevyydet eivät aina kohtaa oikein, joten ongelmia on jossain maissa. Tämä ei ole yleinen ilmiö tai lisääntyvä kasvava ilmiö. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka koulutustaso nousee taloudessa, emme näe, että ylikoulutettujen osuus tai se, että ei olla oikeassa työpaikassa, ei ole lisääntynyt. Vaan kyllä korkean koulutustason aikaansaaminen johtaa siihen, että korkeasti koulutetun työvoiman kysyntä lisääntyy – lyhyesti arvioisin spesifisimmin politiikan aloja uusia pätevyyksiä uusien työpaikkojen eteen. New Skills for New Jobs-projekti. Tämän pätevyyksen yhteen sopimattomuus on asia, joka on otettava tärkeänä esiin. Tämä aloite varmasti keskittyy oikeaan ongelmaan, mutta nyt pitäisi tiedostaa se, että nämä ongelmat eivät aina liity siihen, että tarjotaan vääränlaista pätevyyttä osaamista. Tai tästä on liikaa. Tähän, tässä on ulottuvuus, joka liittyy työmarkkinoiden joustamattomuuteen. Siis työntekijät eivät voi siirtyä riittävän joustavasti työpaikasta toiseen, jotta työntekijät löytäisivät itselleen parhaiten sopivan työpaikan. Toinen asia, joka on tärkeä tässä kolmiossa, on että aloitteessa painotetaan ehkä hiukan liikaa sitä, että ennakoidaan työmarkkinoiden tarpeita. Työnä, syynä on se, että on hyvin vaikea ennakoida teknologian uudistuksia, rakenneuudistuksia, innovoinnin tasoa, jota on hyvin vaikea ajaa ennakoivaa politiikkaa perusta ei ole tässä riittävän vakaa, jotta voidaan lähteä konkreettisiin toimiin koulutus- tai työmarkkinapolitiikassa. Toinen hyvin tärkeä poliittisten aloitteiden alla on Euroopan sosiaalirahaston aloitteet. Tässä pari ajatusta vain, koska tämä on hyvin laaja ohjelma, mutta meidän tässä yhteydessä on tärkeää ajatella, että tällainen Politiikka voi olla oikaiseva, korjaava silloin, kun innovaatioilla on epätoivottuja rakenteellisia vaikutuksia. Innovaatio siis, kuten näimme, suosii korkeakoulutettuja. Ja silloin tarvitaan täydentäviä, tukevia toimia. Matalaman koulutuksen saaneiden osalta innovaation toteutumisen jälkeen siis. Tässä voidaan vain vastata innovaation vaikutuksiin, mutta ennakoiminen on hyvin vaikeaa. Eli etukäteen tässä ei oikein voida toimia. Euroopan sosiaalirahaston osalta on tärkeää, että voidaan tukea innovaatiota tukevia pätevyyksiä. Innovaatiota voidaan siis tukea sitä kautta, että tarjotaan sellaisia pätevyyksiä, joiden kautta innovaatiota voidaan käytännössä käyttää ja levittää sen käyttöä yhteiskunnassa. Lisäesimerkkejä jäsenvaltioista. Tarve saada integroidut koulutus- ja innovaatiopolitiikat. Me tuntuisi olevan riit tai tärkeää on se, että on riittävästi keksijöitä, innovaatiota ajavia. Eli jos halutaan tukea tietyn tyyppistä potentiaalia, potentiaalisia innovoivia aloja, niin silloin on järkeä siinä, että luodaan sellaisia pätevyyksiä koulutuksessa, joiden kautta voidaan tukea innovaatiota. Koordinoitu tutkimuskoulutushanke Suomesta. Sisältö, jota siellä tuetaan, perustuu innovaatiopolitiikkaan, joka on määritelty etukäteen. Toinen esimerkki, integroitu työllisyys- ja koulutuspolitiikan esimerkki. Tämä liittyy työllisyyden vakautumiseen. Eli sanoin, että ongelman takana voi olla se, että ei liikuta työmarkkinoille riittävästi, mutta työpaikkojen turvaaminen, turvallisten työpaikkojen löytäminen johtaa siihen, että ammattikoulutusta tuetaan yrityksen tasolla. Eli jos yritys on varma siitä, että työsuhde kestää riittävän kauan, niin silloin mielellään lähdetään kouluttamaan erityistarpeisiin. Ja Saksan tyyppisissä jäsenvaltioissa, joissa tietyt tahot huolehtivat siitä, että työsuhde on melko vakaa, niin silloin nähdään paljon erikoistuneempaa työvoimaa ja nähdään, että koulutusta järjestetään työpaikalla paljon enemmän. Esimerkki Saksasta. Lyhytäinen tukijärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että työntekijäkriisin aikana, esimerkiksi nykyisen talous- ja rahoituskriisin aikana, yritykset voivat pitää työntekijöistään kiinni, saavat julkisia varoja avuksi palkanmaksun työntekijöille ja näin voidaan pitää kiinni työvoimasta, joka on erityisesti oppinut tietyn yrityksen tarpeet. Saksan esimerkki tässä osoittaa, että näin saadaan korkeasti koulutettu koulutettua työvoimaa, joka on saanut paljon koulutusta tiettyä yritystä varten ja näin luodaan vakaita työsuhteita myös. Yhteenvedonomaisesti tästä tutkimuksesta ensinnäkin yleinen lisäkoulutus on tärkeää, korkeampi koulutus, jonka kautta voidaan luoda enemmän työpaikkoja, parempia työpaikkoja, tuottavampia työpaikkoja, mutta tämä lisää myöskin sosiaalista yhteenkuuluvuutta, jos siis voidaan parantaa, lisätä pätevyyksiä kaikilla aloilla. Toiseksi erityisosaamista tarvitaan innovaatioihin. Periaatteessa olemme tällaisen kasvusyklin alussa – innovaatio lisää tuottavuutta. Toisessa vaiheessa innovaatioprosessien osaaminen kaikkialle talouteen luo lisätyöpaikkoja. Miten teknologia esimerkiksi ensin, jossa ensin pitää keksiä tietokone, mutta sitten tietokoneteknologian käyttö luo lisätyöpaikkoja. Eli tämä on tavallaan itseään vahvistava sykli. Ja kun tästä puhutaan ja lisäpätevyyksistä, joita vaaditaan tässä prosessissa, on selkeää se, että tässä ei puhuta ainoastaan erityisosaamisesta innovaatioiden alalla. Me tarvitsemme myös yleisempää korkeakoulutusta siihen, miten jaetaan ja käytetään näiden innovaatioiden toteutuksia. Lisäksi pitää huolehtia siitä, että jos tuetaan innovaatioita voi olla vaarana, että tämä haittaa tiettyä osaa työmarkkinoita. Työpaikka voi olla vaarassa tai palkat laskea. Eli lisää työmarkkinapolitiikkaa tarvitaan tällaisten kehityksen kulkujen vastustamiseen. Lopuksi on hyvin vaikea luoda ennakoivaa koulutus- tai työllistämispolitiikkaa. Yksinkertaisesti siitä syystä, että on hyvin vaikea – yksityiskohtaisesti ennakoida, mitä rakenteellisia vaikutuksia innovaatioilla voi olla. Eli tässä yhteydessä tärkeämpää on se, että työllisyyspolitiikassa keskitytään siihen, että työvoima voi sopeutua uusiin vaatimuksiin, eli että työmarkkinat voivat vastata mihin tahansa vaatimuksiin, koska innovaatioprosessi – on hyvin dynaaminen prosessi. Ja silloin työvoiman on oltava joustavaa ja voida sopeutua uusiin tilanteisiin. Tärkeää on se, että työntekijät voivat siirtyä työpaikasta toiseen tai että työntekijät saadaan työttömyyden jälkeen takaisin työmarkkinoille. Tämä on parempi strategia kuin se, että pyritään laatimaan koulutuspolitiikkaa siltä pohjalta, että luullaan, että voidaan ennakoida sitä, minkälaisia pätevyyksiä tarvitaan kymmenen vuoden kuluttua. Tässä kaikki. Tämä oli vain lyhyt esitys tästä tutkimuksesta ja mielelläni vastaan nyt kysymyksiin. Kiitos. Kiitos paljon ja voin informoida heti kollegoja siitä, että Tämä, esitel, tämä esitelmään tullaan teille jakamaan kirjallisena ja saatte varmasti myös siihen jatkoa sähköpostitse. Mm, nyt avaamme keskustelun. Edustaja Falman. Děkuji za slovo. A děkuji za tu prezentaci. I když ve mně probudila velkou... No niin, vaikka Tämä synnyttää nyt vähän tiettyä epäluuloa, ainakin minussa. Nämä yhteenvedoissa sanotaan, että kaikki se, mitä täällä on nyt kerrottu, tulee johtamaan siihen, että Lissabonin sopimus tulee voimaan erittäin täydellisesti More and Better Jobs muodossa, vaikka tilanne on aivan toisenlainen, Less and Worse Jobs. Vähemmän työtä ja vähemmän koulutettua työvoimaa. Mikä tässä nyt minua kiinnostaa ja mitä minä haluaisin saada tietää? Minä ehdottaisin tämän tutkimuksen tekijöille ja laatijoille, että he perehtyvät semmoisiin teollisuusalueisiin uusissa jäsenvaltioissa, voidakseen todella havaita, nähdä, todeta sen mahdollisimman alhaisen ammatillisen koulutuksen tason työvoimassa. Kukaan ei ole kiinnostunut tästä kouluttamattomasta työvoimasta. Se oli ensimmäinen kommentti. Toinen kommentti menee toiseen suuntaan. Se liittyy innovaatioon, uuden teknologian käyttöönottoon, joka johtaa aina erotuksiin ja työvoiman säästä käyttöön kaikki, mitä täällä on sanottu ammatillisesta koulutuksesta, on minun mielestäni ja kokemukseni perusteella ainoastaan onnistunutta silloin, kun puhutaan palveluja tarjoavista PK-yrityksistä. Nimenomaan on kyse hyvin taitavista, hyvin koulutetuista työntekijöistä. Muuten minä olen hyvin epäileväinen tämän johtopäätösten suhteen, jotta ne olisivat, että ne olisivat todella päteviä hyviä. Kiitos. Sitten annan seuraavalle edustajalle puheenvuoron. Kiitos rouva puheenjohtaja. Luulen, että tämän tyyppinen tutkimus synnyttää aina paljon ajatuksia ja me kaikki voimme löytää sieltä itsellemme ammennettavaa ja mietittävää, mutta kyllä siinäkin pitää olla rajat ja sillä onkin rajat. Mitä täällä nyt vastikään kuultiin, niin haluaisin kiinnittää teidän huomionne niihin ihmisiin, joilla ei ole ammatillista koulutusta, jotka ovat kuitenkin olleet jonkinlaisessa koulutusjärjestelmässä – kiinni. Meillähän on tämmöistä mahdollista potentiaalia inhimillistä pääomaa, joiden peruskoulutus ei ole suonut mahdollisuutta, siis heidän peruskoulutuksensa ei ole antanut heille mahdollisuutta jatkaa ammatilliseen koulutukseen ja sitä myötä päästä työelämään kiinni. Järjestelmä, jota tässä kuvattiin, jonka te kuvasitte, on mielenkiintoinen niille, jotka pystyvät koulutuksensa myötä sopeutumaan siihen yritysmaailmaan. Mutta tässä ei oteta huomioon niitä ihmisiä, jotka pitää saada ammattityöelämän piiriin, koska integroituminen tapahtuu ammatillisesti koulutuksen pohjalta. Eli pitäisi tarjota koulutusta näille, jota heillä ei edes ole vielä. Eli meillä on ensinnäkin tämmöinen työsarka tutkittavana kouluttamattomat pätemättömät ihmiset, se ei ole mikään kapea pieni sarka, ja meillä ei ole vielä tähän vastausta. Toinen kohta oli se, sanoitte varsin sattuvasti, että me, tämä on dynaaminen, elävä prosessi. Te olette osoittaneet tämän tutkimuksen myötä, kuinka on välttämätöntä investoida yrityksissä äh, inhimilliseen työvoimaan, siis inhimillistä ihmistyövoimaa. Siihen pitää investoida ja sitä pitää investoida, mutta meidän pitää myös ottaa huomioon kokemus. Sille pitää antaa tietty arvo, koulutuksellinen, ammatillinen arvo. Se on hyvä, mutta se harvoin toteutuu käytännössä. Siitä ei ole kourin tuntuvaa kokemusta. Ja miten tätä kehitettäisiin yrityksissä? minä puolan sen puolesta, että yritykset investoisivat enemmän oman henkilöstönsä kouluttamiseen. Kouluttamiseen, koulutukseen, joka ei välttämättä ole joka ei välttämättä vaikuta yrityksen uudelleen investointiin, yrityksen uudelleen nousuun välittömästi. Toinen tai kolmas asia, johon haluaisin kiinnittää huomiota, joka kiinnitti minun huomiotani, on se, että meidän täytyy todella kouluttaa ihmisiä liikkeelle liikkuvuuteen, jotta heitä voitaisiin siirtää työpaikasta toiseen ole kyse vain maantieteellisestä liikkuvuudesta, on kyse myös työpaikan sisäisistä liikkuvuudesta, eli voidaan siirtää heitä työpisteestä toiseen tietyn työpaikan sisällä. Jos me haluamme innovoida, uudistaa, meidän pitää ottaa tämäkin aspekti huomioon. Ja tässä loppujen lopuksi ei ole kyse mistään yleisistä toteamuksista tämä on kaikki jo todettu ja nähty, mutta mihin me voimme tukeutua jatkossa, jotta todella meillä olisi nuoria, jotka, joita voitaisiin siirtää paikasta toiseen, koulutettuja, sopeutettavia työntekijöitä ja miten me saamme nuoret pätevät ihmiset työelämän piiriin. Kiitos. Kiitos. Minä annan nyt tutkimuksen esittelijä Bonaali mahdollisuuden vastata välittömästi näihin kahteen puheenvuoroon, sitten jatkamme. Okay, I will, I will try to... Yritän vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Kenties aloitan tässä tästä toisesta kommentista. Tähän kaikkeen liittyy eräs erittäin tärkeä seikka, eli inhimillisen pääoman tai pätevyyden siirrettävyys. Tämähän on erittäin tärkeä keskeinen seikka, kun puhutaan firma keskeisestä koulutuksesta. Ja tämä siis pätee todella tähän koulutukseen, joka on suunnattu jo, jonkun tietyn firman tarpeisiin, eikä yleiseen koulutukseen. Ja yksi syy, miksi koulutusaktiviteetti on niin tärkeä, on se, että tällaiselle, tällaiselle yleis- yleisöä taidoille on suuri tarve. Ja firman tasolla ei tällaista yleiskoulutusta saada. Ja tässä tapauksessa siis on koulutuspolitiikalla oma roolinsa niin, että saadaan tällaista pätevyyttä, tällaista osaamista, mitä firmoilta ei enää saa, koska innovaatioprosessi on muuttanut näiden kahden osaamistyypin painoarvoja. Toinen seikka, jota haluaisin korostaa, on se, että työmarkkinoilla joustavuus ei ole oikea ratkaisu. Tämän vuoksi minä korostan sitä, että tietty työpaikkojen suojaamisen taso on tärkeä. Jos työllisyyssuhteet eivät taisia, niin jopa firmakeskeisen osaamispääoman hankkiminen ja saavuttaminen ei ole niin dynaamista. Yhdysvalloissa on, no sehän on varsin alhaisen tuottavuuden talous ja yksi syistä on se, että siellä on hyvin korkea ää, työntekijöiden vaihtuvuutta. Siellä ei ole siis mitään vakautta firmatasolla ja tämähän johtaa vielä alhaisempaan koulutukseen. Joten tässä on tietty ää, työpaikkojen turvaamisargumentti mukana, eli täytyy turvata työpaikkojen kestävyys. Eritoten kun ajatellaan nykyistä kriisiä, jossa on valtaisa kysyntäongelma. Ja täytyy miettiä, mitä voidaan tehdä, jotta firmat voivat pitää työntekijöistään kiinni. Esimerkiksi Saksassa ennen kaikkea pätevät työntekijät ovat kärsineet, mutta heistä pidetään kiinni, koska olisi erittäin, tulisi erittäin paljon kustannuksia, jos nämä työntekijät menetettäisiin. Joten tämä on äärimmäisen tärkeä seikka, joka tähän nyt liittyy. Kysymys nyt on siitä, mitä tehdään ensimmäisellä koulutustasolla, jos halutaan työntekijöiden keskuuteen tiettyä liikkuvuutta. No tässä nyt voin todeta, että näyttäisi siltä, että varhainen liikkuvuus, sen antamat kokemukset, niitähän on paljon ja on paljon empiirisiä kokemuksia siitä, että työntekijät, jotka jo harjoittelun ja koulutusvaiheensa aikana olivat liikkuvia paljon todennäköisemmin myös tulevaisuudessa työurallaan ovat liikkuvia. EU-tasolla on tiettyjä ongelmia ja ohjelmia, joilla puututaan tällaisiin tilanteisiin. Ja näyttäisi siltä, että liikkuvuuden vahvistamispolitiikka on varsin tehokasta. Sitten ensimmäiselle kysymyksen esittelijälle. No, todella kaiken ytimenä on se, että tarvitaanko uutta teknologiaa, mitä vaikutuksia, mitä seuraamuksia sillä on. Yritin antaa kokonaiskuvan tässä. Kokonaisuudessaan innovaatio ja uusi teknologia, ne luovat työpaikkoja, mutta kääntöpuolena tässä on tietysti se, että nämä johtavat rakennemuutokseen. Meillä on aina rakennemuutoksia tässä prosessissa. Tämä tarkoittaa sitä, että jotkut työntekijät joutuvat työttömiksi ja tietynlaisilla pätevyyksillä voisi helpommin saada työpaikan. Tämä on aivan luonnollinen seuraus ja tätä nyt ei oikein voi ö, välttää. Eihän seuraamuksena pidä olla se, että innovaatio lopetetaan, vaan täytyy miettiä, millä tavalla voidaan puuttua näihin seuraamuksiin. Ja tietysti tässä on oma tehtävänsä työllisyyspolitiikalla, kun yritetään puuttua näihin seuraamuksiin. Jos huomataan, että tietyllä alueella, joka on kärsinyt teknologisesta shokista, on valtaisaa massatyöttömyyttä, niin silloin työllisyyspolitiikan kautta täytyy ryhtyä korjaaviin toimiin. Mutta tässä mielessä politiikka, joka tapahtuu vasta sen jälkeen, kun shoki on tapahtunut, niin on kovin hankala suunnitella sellaista politiikkaa, jolla voitaisiin no, yhtä aikaa toimia yleisellä tasolla niin, että voitaisiin estää yleensäkään mitään uudelleen sijoittamisprosessin kielteisiä seuraamuksia. Kyllä näihin seuraamuksiin täytyy vastata. Ja sitten toiseksikin vielä pitää uudelleen kouluttaa nämä ihmiset niin, että he voivat jouhevasti siirtyä uusiin tehtäviin. Tämä on aina tapa, millä tässä voidaan toimia. Ei tämä toimi sillä tavalla, että yritetään asettaa kapuloita rattaisiin innovaatiolle tai suunnitella innovaatiota sillä tavalla, että se ei tuottaisi rakennemuutoksia. Sehän on aivan innovaation luonteen piirre, että rakennemuutoksia tapahtuu. Ja työllisyyspolitiikalla voidaan pehmentää tämän vaikutuksia. Kiitos paljon, herra Thomas Mann. Sitten Rova Schröter, olkaa hyvä. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin mielelläni puuttua innovaatiokysymykseen. Yritysten pitäisi kyllä voida toimia innovatiivisesti. Olojen pitää olla sellaista, että yritys voi kehittyä ja että keksintöjä voidaan täytäntöönpanna. Ei vain, että sanotaan, että tämä liittyy nyt johtovoimaan. Minä, minä tulen teollisuuden alalta innovaatioiden ensimmäinen – taso on se, että yksinkertaisesti yrityksistä tulee ehdotuksia, jos tätä tuetaan kunnioitusten kautta tai rahan kautta, niin tämä on jo ensimmäinen taso. Ja kerran vuodessa näin sanoimme, pitäisi olla mahdollista pysähtyä ja pohtia sitä, mikä on yritykselle tärkeää tulevana vuonna, niin tämä voi olla tärkeää. Joskus oli kyse hulluistakin ajatuksista, mutta usein sellaisista, jotka olivat toteutettavissa – te puhuitte siitä, että yrityksen sisällä pitää huolehtia koulutuksesta. Jos yrityksellä menee hyvin, niin se voidaan hoitaa, mutta huonoina aikoina. Että voidaan pitää kiinni siitä, että meidän pitää huolehtia siitä, että tämä työ on pitkällä aikavälillä tehtävä ja huolehtia siitä, että kun olot paranevat, emme joudu toteamaan, kuten Saksassa, että yhtäkkiä ei pätevää henkilöstöä olekaan. Se on kaikkein tärkeintä. Miten tähän voidaan päästä? Ketkä tätä voivat tehdä? Onko kyse vain yritysten neuvonantajista, jotka ansaitsevat hyvin? Voivatko kaikki huolehtia siitä, että inhimillistä pääomaa hoidetaan? Puhuitte siitä, että vaikea tilanne on niillä, jotka ovat ylikoulutettuja. Tiedän, että tämä on hyvin vaikea, kun on hieno koulutus ja sitten päädytään alhaisemman koulutuksen työpaikkaan, mutta jos ajatellaan, että pitkällä aikavälillä jälleen päästään siirtymään toisiin tehtäviin, niin meidän, jotka vastaamme myös koulutuspolitiikasta jäsenvaltioissa, on huolehdittava siitä, että parempi koulutus on mahdollista ja sen jälkeen voidaan saada kestävyyttä pidemmällä aikavälillä. Miten tätä voidaan tukea ei ainoastaan rahan kautta? Aivan oikein täällä viitattiin siihen, että jos kuilu kasvaa koulutetun ja kouluttamattoman työvoiman välillä, niin jotain meidän on tehtävä. Ei voi käydä niin, että ihmiset, joilla ei ole riittävää koulutusta, jäävät yksin. Euroopan sosiaalirahasto auttaa. Viittasitte siihen. Euroopan sosiaalirahasto esimerkiksi on huolehtinut siitä, että on saatu pienennettyä niiden lukumäärää, jotka jättävät koulun kesken. Että ainakin jonkinlainen koulu käydään loppuun. Ja jos tällaiset nuoret yhtäkkiä huomaavat, että minua tarvitaan työpaikoilla, tämä alkaa pienestä, että uskotaan jälleen itseensä. Tämä on tärkeä asia Lissabonin strategiassa, eikä tätä voida jättää huomiotta. Tämä on keskeinen kysymys. Emme voi sallia sitä, että korkean koulutuksen saaneet eivät saa itselleen sopivia työpaikkoja. Tämäkin on tärkeää. Tätä ajaa meidän valiokuntamme. Kiitos. Sitten Rova Schröter, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Um... Kiitos paljon. Minäkin haluaisin vielä viitata sellaisiin asioihin, jotka mainittiin jo aluksi. Epäselvää esityksessä oli se, kuka lopulta maksaa tästä koulutuksesta, pätevyydestä ja, ja maksetaanko kriisin aikoina vai käytetäänkö tällaista mitä ollenkaan kriisin aikoina. Tämä liittyy ehkä myöskin täällä mainittuun kysymyksen, ketä tässä tuetaan. Tämä on riittävän selvä esityksessä mielestäni ja siksi haluaisin vielä kysyä. Yleensähän on niin, että johtava henkilökunta saa palkkansa yritykseltä edelleen ja muut irtisanotaan tai sitten etsitään uutta työvoimaa, joka ei esitä niin suuria vaatimuksia. Eli tuo yrityksen tuo tunne, että kuuluu yritykseen, ehkä tuhoutuu tällaisen toiminnan kautta. Tekeekö tämä Euroopasta kilpailukykyisen vai eikö ole niin, että kriisin aikana juuri olisi tärkeää ehkä sopimuksen kautta. Työn tekijöiden pitäisi voida sopia siitä, että yritykset ovat vastaamassa jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Mehän puhumme siitä, että teollisuusyhteiskunnan pitäisi olla kestävä yhteiskunta, jossa ilmastonsuojelu otetaan huomioon, jotta Eurooppa voisi olla pitkällä aikavälillä kilpailukykyinen. Ja siksi ei voida ajatella, että näin aikoina tämän vanha strategia. Eli mitä poliittisia mahdollisuuksia välineitä on olemassa, jotta saataisiin yritykset toimimaan niin, että pätevyys ja koulutus on osittain yritystenkin maksettava asia. Yritysten pitäisi olla mukana, ei ehkä vastaamassa yksin, mutta kuitenkin. Mitä välineitä on, mikä olisi realistista, mikä on toisaalta jäsenvaltioiden ja EUn tehtävä tässä yhteydessä. Kiitos. Herra Bonan, haluatteko tässä vaiheessa vastata? Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Aloitan tässä herra Manin kommenteista. No, kyllä, on erittäin tärkeää, että mehän, me olemme tässä korostaneet yritysten roolia – markkinatoimijoiden rooli eikä ensisijalla politiikan rooli on tässä tärkeä. Itse asiassa innovaatiopolitiikan on kovin vaikea tukea tätä, koska, koska ei ole keinoa tietää, mikä olisi nyt yrityksen tasolla paras tukitapa. Innovaatiopolitiikan tehtävänä on ennen kaikkea voittaa tiettyjä hankaluuksia ja esteitä, jotka liittyvät siihen, että kokeillaan tällaisia hyvin riskipitoisia asioita. Usein on vaikea saada luottoa, rahoitusta riskipitoisille yrityksille. Silloin kun on korkea epäonnistumisen riski ja on vaikea yksilöiden saada tässä vakuuksia. Ja tämän vuoksi tarvitaan julkista apua, rahoitusta ja henkilöitä, jotka voivat, joilla on paremmat mahdollisuudet saada aikaiseksi luovia ideoita. Eli siis luottavuutta tarvitaan, luovuutta tarvitaan. Joten kaikilla tasolla tässä tarvitaan toimia, ei pelkästään eri, äärimmäisen päteviä henkilöitä, vaan ihan tavallisia ihmisiä, mutta jotta nyt tavallinen ihminen voi saada tällaisia innovatiivisia ajatuksia, hän tarvitsee tiettyä koulutusta. Innovaatio- ja koulutuspolitiikalla on siis tietty rooli, mutta itse innovatiivisuuspolitiikan prosessin täytyy tapahtua yrityksissä. Sitten ylipätevyyskysymys. Minun näkökulmastani ylipätevyysasia ei kenties ole aivan niin relevantti kuin miltä se kenties vaikuttaa. Ehkä puhuin tästä liian epäselvästi. Ennen kaikkea, niin kuin tekin sanoitte, on paljon osoituksia siitä, että ylikoulutus, ylipätevyys on ikään kuin pysyvä ilmiö. Se ei ole vähentynyt tai kasvanut, vaan se on ollut samana 20 vuoden ajan. Jos ihmisiltä kysytään, mikä heille on oikea työ, niin he saattavat olla oikeassa työssä. Ja sitä paitsi tämä voi olla tällainen merkittävä siirtymävaihe uraprosessissa. Oikean työpaikan löytäminen on asteittaista ja jokainen uusi työpaikka tuo tiettyä pätevyyttä, joka ei ole koulutuksen kautta saatua muodollista pätevyyttä. Joten tähän liittyy tällainen merkittävä siirtymä vaihekin. Ja tämä on myös järjestelmällinen seikka. Ja tässä koulutuspolitiikalla on oma roolinsa. Eli tämä liittyy nyt työmarkkinoiden pätevyyden lisäämiseen. Jos on paljon työttömyyspolitiikkaa, työttömyyden suojapolitiikkaa, niin silloin on vaikea tässä toimia, saada uusia työpaikkoja maatasolla yli pätevyydellä ja työpaikkojen löytymisellä on selvä positiivinen korrelaatio. Sitten toinen puhuja tässä esitti kysymyksen siitä, kuka nyt maksaa koulutuksesta ja pätevöitymisestä. No, tämä nyt on sekä rahoitus Ensinnäkin se henkilö, joka hyötyy koulutuksesta, hänen pitäisi maksaa siitä. Eli tässä on ehdottomasti koulutusinvestoinneille myös yksilöille tulevaa hyötyä, joten yksilöitäkin täytyy rohkaista investoimaan omaan, oman pätevyystasonsa parantamiseen. On paljon sellaisia seikkoja, jotka voisivat estää tällaisen optimaalin investoinnin. Yksi niistä on, ovat esimerkiksi ö, sosiaaliset instituutiot, jos ajatellaan alhaisen pätevyyden työntekijöitä, mitä kannustimia heillä on korkeamman koulutuksen hankkimiseen? Jos työttömyystaso on korkea, ö, alhaisen koulutuksen väestön keskuudessa ja jos hyvin, on kyseessä hyvinvointi valtio, jossa on korkea sosiaalisen suojelun taso, niin ei silloin kasvateta pätevyyttä, joten tässä on tilaa kyllä työllistymisystävällisen ilmapiirin luomiselle myös näille henkilöille, koska silloin saataisiin enemmän kannustimia sille, että yksilöinä ihmiset investoisivat koulutukseen, mutta tietysti tämä ei näin ole kaikkialla. Monissa maissa on huomattu, että on esimerkiksi hyvin vähän koulutukseen liittyvää liikkuvuutta, joten saattaa olla, että koulutusjärjestelmissä on esteitä, jotka johtavat siihen, että ihmisillä ei ole mahdollisuuksia, ei ole valinnanvaraa. Voidaan selvästi nähdä, että koulutusjärjestelmä ei kaikkialla toimi asianmukaisesti ja siellä vähemmän pätevät henkilöt eivät saa helposti lisäkoulutusta. Ja näin täytyy siis puuttua myös koulutusjärjestelmään ja instituutioihin. Ja tämä liittyy siis yksilöihin ja sitten yritykset. Tämä oli ennen kaikkea teidän huolenne. Yritykset eivät kouluta tarpeeksi. No eihän yritysten tarvitse kaikkea koulutusta antaa elinikäinen oppiminen, lisäoppiminen, koulutus se pitäisi jotenkin rahoittaa yrityksen varoista. No tämä nyt on vähän liikaa, koska yrityksillä on oma kannustimensa tietysti antaa koulutusta, eikä pelkästään kaikista korkeimmin koulutetuille, vaan myös yritysten kannattaa antaa koulutusta yleisen koulutuksen saaneille alemman koulutuksen saaneille henkilöille. Ja eri tuotantojärjestelmissä erilaisia systeemejä. Minä pidän tästä Saksan ja Yhdysvaltojen järjestelmien vertaamisesta, koska Yhdysvalloissa on paljon alhaisen pätevyyden henkilöstöä, vähemmän koulutettua henkilöstöä ja siellä palkataan ja sanotaan irti ihmisiä yrityksissä. Ja sitten meillä on tämä saksalainen järjestelmä, jossa työnantajat varsin paljon kustantavat koulutusta ja tämä liittyy siihen, että on instituutioita, jotka välttävät tällaista palkkaa ja erota strategiaa, joten joustoturva on äärimmäisen tärkeä tapa myös saavuttaa enemmän yritysten investointeja koulutukseen ja pätevöitymiseen, mutta meidän ei pitäisi tätä suinkaan pakottaa yritysten niskaan. niitä ei voi pakottaa rahoittamaan kaikkea koulutusta. ei kaikki voi olla relevanttia kaikille yrityksille. Jos haluaa tehokkuutta, niin aina koulutus ei ole se oikea tapa tässä. Ja jos halutaan edistää tätä yleistä koulutusta, joka voi olla relevantti työntekijöiden työn kannalta, niin silloin pitäisi suunnata koulutus suoraan tiettyihin yksilöihin ja varmistaa se, että näillä yksilöillä on mahdollisuus uudelleen kouluttautua, hankkia sellaisia, sellaista osaamista, joka on tärkeää yhdelle tietylle yritykselle – Joten tässä on oma roolinsa julkiselle koulutuspolitiikalle ja koulutusinvestoinneille ihmisten elinikäisellä uralla. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Koferati ja sen jälkeen edustaja Falm. Grazie Presidente. Il lavoro che ci stato illustrato è di grande interesse. Rouva puheenjohtaja, meille esitelty tutkimus tai työ on, on erittäin mielenkiintoinen, mutta kyllä se herättää kysymyksiä ja vähän vetoa meihin. Ja haluaisin saada muidenkin tekijöiden mielipiteitä esille. Kun on puhuttu siitä, mikä on mahdollisuus päästä laadullisen koulutuksen piiriin. Me täällä puhuttiin uudistavista tekijöistä, tärkeistä innovaatioprosenttiluvuista, mutta ne ihmiset, jotka hakeutuvat työmarkkinoille, miten he voivat mm, päästä, päästä tämän kynnyksen yli, että olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä kiinni näihin koulutusjärjestelmiin. On puhuttu myös pakollisesta liikkuvuudesta. Se on mielletty usein kielteisenä ja se kytketään usein muuttoliikkeisiin maahanmuuttajiin on paljon työpaikkoja, mutta kysynnän puolella pitää myös ajatella sitä, että että hakijoilla olisi riittävän yhtäläiset ja korkeat edellytykset hakea työpaikkoja, mutta inno, nämä ovat kaksi aspektia, jotka on vähän vaikea hallita samanaikaisesti. Tämän tutkimuksen laatiolta haluaisinkin kysyä, onko teknisiä poliittisia ratkaisuvaihtoehtoja, joita, jotka voisivat vähän vähentää näitä fysiologisiakin eroja joskus hakijoiden välillä. Toinen ai, asia, joka nousee mieleeni, niin olen ihan samaa mieltä kanssanne, kun te puhuitte, miten näitä työsuhteet, miten työsuhde, työsopimus toteutuu. Mitä lyhyempi se on, niin sitä tietysti vähemmän saadaan kokemuksia. Minä tiedän kokemuksesta, että työsopimuksia tehdään määräaikaisesti. Tämä on ihan yrityskohtaista politiikkaa. Sen jälkeen, senlähän voidaan saada aikaan huomattavia säästöjä, mutta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä se on huonoa työntekijälle, jos työsopimukset ovat lyhyitä. Jos työsuhteet olisivat normaaleja, jotka kestäisivät ihan normaalia ajan, kesto olisi paljon pidempi, niin silloin yrityksen pitäisi jatkuvasti päivittää työntekijöidensä tietotaitoa. Tietysti se on sektorikohtaisesti vaihtelevaa. Haluaisinkin tästäkin saada teidän näkemyksenne ehkä pitäisi lähteä jo hyvästä peruskoulutasosta liikkeelle, mutta meillä pitää kohdennettuja investointeja paljon enemmän. Se on, se on tärkeää koko järjestelmän kannalta ja yrityksen kannalta. Viimeisin kommentti kosketa arvojen purkamiseen tai tuhoamiseen joskus, kun puhutaan työuran kestosta. Kokemustahan kertyy ja karttuu pikkuhiljaa. Teist, ja pikkuhiljaa työntekijästä tulee hyvätasoinen tai kovan luokan ammattilainen, jos suhteutetaan tähän kaikki eri instanssit otetaan huomioon, tai kaikki tekijät otetaan huomioon ikä, Mm, pyydetään ehkä joskus ihmisiltä lähtemään aikaisemmin eläkkeelle, vaikka kaikki maksut olisivat kunnossa. Mutta tässä ei oteta huomioon siihen mennessä karttunutta, kertynyttä tietotaitoa ja kokemusta. Tässäkin pitäisi löytää hyvä tasapaino, myönnän. Pitäisi löytää hyvä tasapaino sen, sen että että turvataan, säilytetään se kokemus, kertynyt tietotaito, mutta myös voidaan taata niille ihmisille, jotka ovat joutuneet kriisin kouriin, etteivät he menettäisi sosiaaliturvaansa ja voisivat jatkaa elämäänsä turvallisesti jatkossakin. Kiitos paljon. Sitten herra Richard. Dosavadní diskuse a odpovědi těch pánů mě vůbec nepřesvědčili. Eivät nämä herrat ole minua laisinkaan vakuuttaneet. Mhm. ainakin silloin kun puhutaan siitä keskeisestä ideasta, jota he ovat työstäneet. Muutamia kommentteja he ensi alkuun. Minä olen ihan samaa mieltä, että amerikkalainen malli on äh, ihan mahdoton. Hire and fire. Sehän johtaa siihen, että työntekijöiden palkat ovat Yhdysvalloissa hyvin alhaisia. Ihmiset ovat joutuneet lainaamaan rahaa Tämä, tästähän on tullut johtopäätöksenä se, että se on myös myötä vaikuttanut kriisin etenemiseen. Tämä on tietysti huono, huono merkki amerikkalaisille ammattiliitoille, mutta miksi, pit, miksi pitää sitten investoida työntekijöihin? Jos nyt muutaman vuoden kuluttua tämä työntekijä lähteekin muualle, muuttaa muualle, näinhän kävi Bochumin tai tämä työntekijä muuttaa, työ, yritys muuttaa muualle. Bochumin kanssa kävi näin, Irlannissa kävi näin. Yrityksillä ei ole enää mitään siteitä siihen, siihen alueeseen, jossa ne toimivat aiemmin, niin kuin oli ennen vanhaan. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että usein nämä näiden työntekijöiden lapsetkin ovat siirtyneet sen saman tehtaan tai yrityksen tai firman palvelukseen. Fordin yrityksessä ainakin tapahtui näin. Ford perustettiin vuonna 1929 tietylle paikkakunnalle ja se ei enää nyt voi säilyttää siellä yhtä suurta työllisyys politiikkaa. Siellä on tehty määräaikaisia työsopimuksia, on myös itsenäisiä yrittäjiä ja myös vääriä itsenäisiä yrittäjiä. Kaikkea tätä katsellaan suopeasti, kaikki tämä on olemassa, kaikki tämä tapahtuu meidän silmien edessä. Ja kun tutkaillaan Lissabonin strategiaa, niin pohjoismaiset valtiot ovat laatineet asiakirjan ja ovat kertoneet, miten toimivat. Te puhuitte Suomesta. Valitettavasti suomalainen kollega ei ole täällä, koska haluaisin kehua suomalaista järjestelmää, koska silloin kun markkinat romahtivat, varsinkin kun neuvostomarkkinat romahtivat Suomen kannalta, niin suomalaiset törmäsivät suunnattomiin vaikeuksiin Suomessa olen käynyt AY-ihmisenä kolme kertaa 90-luvulla ja minä kyllä perehdyin Suomen tilanteeseen. katsokaa, miten Suomella nyt pyyhkii, miten he pärjäävät hyvin. Ei ole mitään neoliberaalisia periaatteita otettu käyttöön. Suomessa on kolkea verotusarve, mutta va- valtio maksaa hyvin pitkälle kaiken kattavan koulutuksen. Tässä hyvä malli meille ottaa opiksi. Mutta minä eh, olen sitä mieltä, että ei tässä nyt kuitenkaan ole mitään keskeistä perustavaa laatua olevaa ongelmaa ratkaistu. Me rupe, eh, rupeamme purkamaan jotain eurooppalaista sosiaalista mallia. Sen pitäisi kyllä nyt hälytyskellojen soida meidän korvissamme kun suuret, eh, suurilla yrityksillä oli suuret koulutuskeskukset, niin nämä, tämä on jo mennyttä maailmaa, mennyttä aikaa. Nyt pitää ostaa työntekijöitä joko samasta maasta tai toisesta maasta. Katsokaa offshore-toimintaa. Olen, uh, minä ostin Brysselistä Clarks-kengät Brysselistä, jotka ovat englantilaista valmisteperää, mutta kun kurkkasin sinne kengän pohjaan, niin luki, että ne on tehty Vietnamissa. Tämä pätee nyt vähän kaikkeen. Mm, tilannehan on aivan järkyttävä. Meillä on ollut korkeasti koulutettuja työttömiä jouko, korkeasti koulutettuja ihmisiä joukoittain työttömänä? Um, so let me first... Ensin toteaisin jotain ensimmäiselle puhujalle. Jos oikein ymmärsin, te toitte kolme seikkaa esille. Ensinnäkin nuorten työntekijöiden työmarkkinoille meno ja erityisongelmat tähän liittyvät. Toinen on määräaikaiset työntekijät ja muut epäsäännölliset työsuhteet ja sitten kolmanneksi varhaiseläkekysymykset. Ja kaikki nämähän liittyvät toisiinsa. Kaikki nämä seikat liittyvät instituutioihin, jotka estävät tehokasta inhimillisen pääoman saavuttamista. Ensinnäkin nuoret työmarkkinoilla No, monissa tapauksissa. Tämähän tietysti liittyy määräaikaisiin työsuhteisiin. Monilla työmarkkinoilla nähdään, että on tietty jako sisäpiiriläisten ja ulkopiiriläisten välillä työmarkkinoissa katsotaan vaikka Etelä-Eurooppaan, niin siellä on korkea työn suojan taso työpaikoilla. Tämä luo hyvin korkean kynnyksen työmarkkinoille pääsyyn esimerkiksi nuorille ihmisille. Espanja on tästä esimerkkinä. Siellä on hyvin korkea nuorten työttömyystaso. Tämän, tämä johtuu siitä, että työmarkkinat ovat jakautuneet insiders- ja outsiders-ryhmiin. Ja tällä on paljon kielteisiä vaikutuksia nuorisoon, mutta myös yleisemmällä tasolla pätevyyden saavuttamiseen Tämähän on koko kierron ö, itseään ruokkiva prosessi. Jos alussa ei saavuteta lisäpätevyyttä, niin silloin tällä tulee olemaan koko uran aikana paljon suurempi kielteinen vaikutus. Olet aivan oikeassa. Täytyy olla järjestelmiä, joilla helpotetaan nuorten pääsyä työmarkkinoille. Yksi ö, mahdollisuus on se, että nuoria ei ö, kohdella huonommin tai suojella enemmän vanhempia työntekijöitä kuin nuoria. Tämä on yksi mahdollisuus. Toinen seikka voi olla se, että nuorten koulutus ei ole riittävästi suuntautunut työnantajien tarpeita vastaavaksi. Pitäisi olla järjestelmä, jossa olisi enemmän tällaista oppisopimuskoulutustakin mukana. Ja sitten määräaikaiset työsopimukset. Nämä ovat usein vastausta jäykkiin työmarkkinoihin. Jos työntekijöiden täytyy tässä nyt löytää joku ö, keino, jos heidän mielestään nuorison palkkaaminen on liian ö, jäykkää järjestelmän puitteissa, niin silloin turvaudutaan näihin määräaikaisiin työsuhteisiin. Jos halutaan työpaikalla enemmän koulutusta, niin silloin pitää yrittää luoda sellaisia järjestelmiä, jotka jotka antavat työmarkkinoille riittävästi joustoa ilman, että ne ovat pakotettuja määräaikaisiin sopimuksiin. Ja sitten kolmanneksi varhaiseläkkeet. Minun mielestäni tämä nyt ei ole niinkään myönteistä politiikkaa. Ensinnäkin tämä vähentää vanhempien työntekijöiden kannustimia investoimaan heidän liikkuvuutensa ja oppimisensa. Jos on sellainen politiikka, jossa monet lähtevät työmarkkinoilta hyvin aikaisin Saksassa esimerkiksi 58-vuotiaana erässä vaiheessa, niin tämä johtaa siihen, että koulutusaktiviteetti loppuu hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja tämä ei kyllä tee vanhemmista työntekijöistä työnantajien kannalta mitenkään houkuttelevia. Ja tämä johtaa myös siihen, että työnantajat eivät investoi työntekijöihinsä, koska he ennakoivat, että työntekijät äh, lähtevät pois työmarkkinoilta. Joten meidän pitäisi todellakin pitää kiinni vanhemmissa työntekijöissä olevasta inhimillisestä pääomasta ja välttää tällaisia varhaiseläkejärjestelmiä. Minun mielestäni tämä on liian mekanistinen ajatus työmarkkinoista, että vain avattaisiin tällä tavalla varhaiseläkkeiden kautta mahdollisuuksia nuorille työntekijöille, kun vanhoista luovutaan. Meillä on paljon kokemuksia varhaiseläkejärjestelmistä ja ne osoittavat, että näin ei ole. Ja monissa maissa väestöikääntymis ikääntymis prosessi on johtanut siihen, että on merkittävästi edistetty varhaiseläkejärjestelmien lopettamisessa tai vähentämisessä ja on investointu ikääntyneempien työntekijöiden koulutuksenkin. Ja sitten haluaisin vahvasti vielä korostaa sitä, että minä en tässä mitenkään puhu sen puolesta, että meillä olisi uusi mm, klassiset liberaalit työmarkkinat aivan Päinvastoin, minä en usko, että amerikkalainen malli on mikään oikea malli tässä, jota pitäisi seurata. Ajattelen nyt Suomen tapausta. Tämä on äärimmäisen tärkeä viitetapaus. Suomen menestystarinan pohjana on korkeasti koulutettu työvoima, joka mahdollistaa sen, että voidaan edetä, edistyä innovaation alalla, mutta jopa Suomen tapauksessa. No siellä on oikein hyvin onnistuttu pärjäämään nyt tässä vakavassa talouskriisissä. Mutta tämä johtuu siitä, että työvoima oli korkeasti koulutettu ja tähän työvoimaan liittyy vahva joustavuus keskimääräisesti korkeasti koulutetut työntekijät ovat liikkuvampia, joustavampia ja heitä, heihin vähemmän vaikuttavat tällaiset taloussokit, koska heillä on enemmän, enemmän vaihtoehtoja. Suomessa nähty strategia korkeasta koulutuksesta on hyvä asia. Koulutusta voitaisiin tukea vielä joustoturvaympäristöllä. ympäristöllä joka antaa oikean työpaikkaturvan tasoon, mutta ei täyttä turvaa. Tämä on hyvin hankala löytää tässä oikea tasapaino. Jos on liian vähän joustavuutta työmarkkinoilla, niin silloin lisääntyy ö, vaarat ja investoinnit vähenevät kulutukseen – ja tämähän on äärimmäisen tärkeää. Mutta jos josta, josta on liian vähän, niin silloin tuhotaan kannustimet äh, yrityskohtaiseen koulutukseen, elinikäiseen oppimiseen. Joten tässä nyt tasapainoillaan kahden asian välillä, joten joustoturvakäsite, joka nyt on nähty Skandinavian maissa, niin sillä saavutetaan molemmat asiat. Sillä saavutetaan varsin korkeaa työpaikkojen uudelleenjärjestäytymisen taso ja hyvät koulutustulokset. Ja samalla pidetään kiinni myös korkeasta sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tasosta. Ja tasa-arvo näissä maissa ei ole, johdu pelkästään siitä, että siellä on vahva verojärjestelmä, vaan koska siellä on hyvin tasapuolinen koulutusjärjestelmä on maita, joissa koulutusjärjestelmät eivät ole tasapäistäviä ja silloin edelleen jatketaan sillä tiellä, että korkean koulutustason tai tulotason ja alhaisen tulotason ryhmien välillä pysyy tällainen suuri ero. Koulutus kaikilla tasoilla tarkoittaa sitä, että myös kohdennetaan toimia vähemmän koulutetuille, eikä yritetä pelkästään luoda erittäin koulutettuja teknisen alan tuntijoita, vaan tehdään kaikkensa, jotta alun perin vähemmän koulutetut myös heihin kohdennetaan toimia ja he saavat lisää koulutusta. Näistä henkilöistä voidaan koulutuksen kautta saada työmarkkinoiden muutoksiin paremmin sopeutuvia. Ja tänä päivänä viittearvoksi hyväksytään varmaan se, että dynamiikka tässä vaatii joustoturvaa. Meidän täytyy luoda sellainen ilmapiiri, jossa mahdollisesti joustoturvan tuomat kielteiset vaikutukset ovat mahdollisimman lieviä. Kiitos paljon. Me olemme päättämässä keskustelua. Minulla on kolme kysymystä. Haluan ihan sähkö, sähkö morsemaisesti kysymykseksi. Te puhutte täällä kovista panoksista, koulutuksesta, innovaatiosta, mutta nyt on tällä hetkellä kovin muodikasta puhua koulutuksesta tai valistuksesta. Puheenjohtaja Barroso sanoi, että se on prioriteetti, eli totta ehkä näiden toimivaltuuksien jakaminenkin vaikutti siihen. Puhuttiin koulutuksesta ja työmarkkinoista, mutta koulutuksesta puhuttaessa rajatummin, niin asiat ovat vähän sekavia. Meillä on erilaisia malleja jäsenvaltioissa, niin silloinhan meillä on lukematon määrä kokemuspohjaista aineistoa. Voidaan katsoa tarkemmin, mitä tapahtuu eri jäsenmaissa. Jos ajattelee eurooppalaiset, niin ajattelee benchmark-tyylillä. Mikä malli oli se e- esimerkillinen hyvä malli pysyvästä jatkokoulutuksesta. Kun me puhutaan, puhumme täällä rahoituksesta ja jo silloin on ajateltava myös tätä pysyvää jatkokoulutusta. Toiseksi Euroopan tasolla pitää olla ka- ajatella, että rakennemuutos on tosiasiaa, mutta siitäkin on selvitty. Meidän täytyy ajatella mm, terästeollisuudessa elettyä elämää ja myös laivanrakennusteollisuutta. Autoteollisuudessa rakennemuutos on tällä hetkellä hyvin raju. Kun te sanotte meille, niin haluaisin tietää, <clears throat> miten te aiotte ottaa opiksenne näistä konkreettisista tapauksista esimerkiksi autoteollisuuden osalta. Miten te sopeutatte tähän esimerkiksi iäkkäämmät työntekijät, jotka eivät välttämättä vielä ole eläkeiässä tai vähemmän koulutetut työntekijät, miten heidät sopeutetaan tähän rajuun rakennemuutokseen. Ja viimeiseksi, miten te aiotte tähän tutkimuksenne kytkeä sen tutkimustyön, kun on puhuttu ammatillisen uran turvaamisesta. Et tarkoittaa sitä, että oikeus koulutukseen ei ole taattu vain yrityksessä, mutta että työntekijöillä itsellään on kiistämätön oikeus osallistua koulutukseen. Tätä pitäisi pohtia EU-tasolla ja voitaisiinko tästä laatia vielä parempi strategia? Okay, try to be brief. yritän vastata lyhyesti. Kestävä koulutusjärjestelmä, en sano tässä mitään uutta. Sanoisin, että Suomen järjestelmä on hyvin pitkälti integroitu alusta alkaen koulutuksessa kaikilla tasoilla, joten sisällön osalta saadaan aikaan hyviä tuloksia. Kyse ei ole ainoastaan osallistumisesta tällä tapaa, vaan opetuksen laadusta tietenkin myös – se tuntuisi olevan tärkeä ulottuvuus Suomen tapauksessa. Tällaisia aloitteita, joilla tuetaan opettajien laatua. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten saadaan hyvää laatuisia tuloksia. Rakennemuutoskysymys. Yleistäminen on tässä yhteydessä hyvin hankalaa. Jos katsotaan vaikka autoteollisuutta. Tämä vaikuttaa tähän sektoriin ja samalla tiettyihin alueisiin. Minusta tuntuu, että koska suuret autotehtaat ovat tietyissä kaupungeissa ja sitten yhtäkkiä erittäin suuret joukot joutuvat jäämään työttömiksi. On vaikea antaa yleisiä suosituksia, koska vastauksen pitää olla tapaukseen sopiva ja alueelle sopiva. Siis niin, että otetaan huomioon tietyn tapauksen erityispiirteet. Periaatteessa pitäisi, tai jos jotain pystytään ennakoimaan, niin hyvä uudelleenkoulutustoimi voidaan lähteä ajoissa, mutta uudelleenkoulutus koulutus ei välttämättä auta, jos ei samalla synny lisää työpaikkoja tietyllä alalla, koska silloinhan näitä uusia pätevyyksiä ei voida käyttää. Eli jos tietyllä alalla 10 prosenttia työvoimasta jää työttömäksi, niin ensin pitäisi luoda 10 prosenttia enemmän työpaikkoja. Sitten voitaisiin kouluttaa työvoima uudestaan sopivan näihin töihin. Tämä on hyvin hankalaa. Liikkuvuus varmasti on tässä yksi tärkeä seikka. Maantieteellistä liikkuvuutta tarkoitan tässä Euroopan tasolla. Tämä on aina hyvin alhaisella tasolla, kun ajatellaan yli jäsenvaltioiden ulkorajojen, mutta myöskin alueilla jäsenvaltioissa. No, tämä on tärkeä siis tämmöinen uudelleen sijoittaminen ja maantieteellinen liikkuvuus, eli se, että tehdään kaikki voitava, jotta taloudellisesti voitaisiin tukea uudelleen sijoittautumista. Se saattaa olla vähän myöhäistä, mutta hyvä valmistautumistapa on se, että ihmisistä saadaan joustavia liikkuvia. Miten voidaan lopulta turvata työura, josta tulee epävarmempi? Ei voida vaatia yrityksiltä liikaa koulutuksen alalla, mutta tosiaan koulutuksen tunnustaminen on tärkeä. Eli aloitteet, joita tehdään nyt, jotta voitaisiin tarjota tavallaan viestejä siitä, mitä pätevyyksiä työntekijällä on tutkintotodistusten lisäksi olisi tärkeä asia. Eli että tavallaan luotaisiin standardimallit vertailtavissa olevista pätevyystodistuksista. Tämä olisi hyödyllinen tapa tukea liikkuvuutta. Samoin se, että tunnustetaan kaikki, joka ei liity erityisesti vain yhteen yritykseen. Eli koulutuksen sisältö, joka ei liity suoranaisesti vain yhteen yritykseen, on tärkeä. Kiitos. Kiitos paljon en minä halunnut tässä mitenkään turvata urakehitystä, vaan turvata oikeudet näille ihmisille koulutukseen. Tässä, se oli ensisijainen ajatukseni, mutta tästä varmasti voidaan vielä kehitellä uusia aloitteita. Mutta kiitos paljon tästä tutkimustuon esittelystä meille näin perinpohjaisesti ja varmasti haluamme saada tästä kirjallisena kappaleen, joka olisi mahdollisimman kattava ja täydellinen. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan joten voimme ottaa vastaan Rova Martin Duradin te olette OECDn apulaisjohtaja, työvoimasta ja sosiaaliasioista vastaava apulaisjohtaja OECDssä. Ja me halusimme saada teidät tänne, koska tehän, me, tehän kutsitte jo meidät Pariisiin lokakuun alussa. Valitettavasti emme päässeet sinne, mutta mutta nyt on hyvä hetki. Me pyst- Öö, koska, anteeksi, koska OECD järjesti ministerikokouksen puhumaan asiakirjasta ja miten voidaan ratkaista työmarkkinoiden kriisi. Ja näin ollen me ajattelimme, että tälle työllisyys- ja valiokunnalle olisi hyvä saada suora kontakti, suoraa tietoa, nopeata tietoa tästä, tästä tutkimuksesta. Sama te saatte samanlaisen kohtelun kuin edellinen esittelijä, hyvässä ja pahassa, eli aloitatte esittelyn, sen jälkeen kysymysten sarja, olkaa hyvä. Euh, Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluan ensiksikin kiittää työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunta Euroopan parlamentista, että äh, se on esitellyt itse oman asiakirjansa siitä, miten se pyrkii torjumaan työmarkkinoita koettelevaa kriisiä. Nyt minä haluan kertoa tästä omasta työstäni. Sitä on laadittu OECDssä ja se on ollut tukena työllisyysministeriöiden kesken käydylle keskustelulle. He kokoontuivat Pariisissa syyskuun lopulla tänä vuonna keskustelemaan nimenomaan siitä, mitä pitää tehdä miten voidaan torjua tätä suuren luokan kriisiä, jossa nyt eletään paraikaa. Se ei ole vain taloudellinen, mutta se on työllisyyden kannalta erittäin vakava. Rova puheenjohtaja, siirryn Englantiin. Toivottavasti se ei häiritse, koska koko tekstin esityksen on laadittu englanniksi. Olen pahoillani. What I would like to do is to... Haluaisin tässä esitellä teille tekemämme tutkimuksen kaksi aspektia. Tämä tutkimushan on julkaistu viimeisimmässä OECDn julkaisussa Ensinnäkin kriisin vaikutukset työmarkkinoille ja toiseksikin haluaisin kertoa teille niistä vastauksista, joita on, ratkaisuista, joita OECD-jäsenvaltioissa on otettu käytöön, siis lähestulkoon kaikissa EU-maissakin. Antaisin teille hyvin nopean yleiskatsauksen siitä, missä ollaan menossa ja mitkä ovat olleet kriisin vaikutukset työmarkkinoihin. Viimeinen data osoittaa, ja itse asiassa viime, syyskuun lopulla oli työllisyysministeriön kokous. Sen jälkeen tietysti on tullut vielä lisää dataa, mutta data osoittaa hyvin sekalaisen kuvan tässä. OECDn työttömyystaso on 8,6 prosentissa syyskuussa 2009, eli korkein sodan jälkeen. Ja Vuonna 2007 tuo työttömyystaso oli 5,6 prosenttia, eli se oli alin edellisen 25 vuoden sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että OECD-maissa on tällä hetkellä noin 16 miljoonaa työtöntä ja 5,5 miljoonaa enemmän on työttömiä nyt Euroopan unionissa. Eli tällä hetkellä 46 miljoonaa OECDssä on työttömiä ja 22 miljoonaa Euroopan unionissa. Meillä on hieman tällaisia parempia uutisia, ei vielä hyviä uutisia, mutta 2009 vuonna työttömäksi jääneiden määrä on hieman vähentynyt eritoisen, eri toteen toisella neljänneksellä. Meillä on joitakin maita, Yhdysvallat, Saksa, jossain määrin myöskin Ranska, jossa tätä on tapahtunut, mutta on nähty myös työllisyystason heikentymistä jatkuvaa heikentymistä monissa muissa maissa, yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti ja Espanja. Sieltä ei ole mitään hyvää kerrottavaa. Mielenkiintoista tässä nyt tarkastella sitä, millä tavalla sopeutumisprosessi tapahtuu OECD-maissa. Joissakin maissa, kuten Yhdysvalloissa, Irlannissa, Espanjassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa, työttömyys ja työllisyys tässä nyt kärsii kaikista eniten sopeutumisprosessissa. Toisaalta joissakin maissa, kuten Ranskassa ja Saksassa, työllisyys on kärsinyt vähemmän. Sopeutumisprosessissa on nähty ennen kaikkea sitä, että työaika on vähentynyt, eritoten Saksassa ja joissain muissa Euroopan maissa. Joissain maissa on nähty merkittävää vähentymistä aktiivisen työntekijäväestön osallistumisessa mukaan lukien nuoriso ja ikääntyneemmät henkilöt. Eli joitakin henkilöitä ei enää rohkaista työmarkkinoille ja tämä on tietysti huolestuttavaa ja tähän tulee palaamaan myöhemminkin. Kuten tästä näkyy, niin mielessä kriisi on osunut joihinkin maihin kovemmin ja aikaisemmin kuin toisen. Ja jälleen tietysti tässä Espanja on eh, kärsinyt kaikista suurimmasta työttömyyden noususta vuoden 2007 alusta lähtien. Tätä nyt on vaikea tästä lukea, mutta nämä pylväät ovat kriisiä edeltävän työttömyyden tasoa, siis vuodelta 2007, ja nämä pisteet taas edustavat 2009 syyskuun työttömyystasoa. Ja jos katsoo tuossa viimeistä harmaata pylvästä, eli Espanja, eli 10,5 prosenttia työttömyystaso on noussut 2,5 miljoonaa enemmän työttömiä, eli yli 100 prosenttinen nousu tässä. Toisaalta voitte nähdä, että esimerkiksi Alankomaissa, joka on EU-valtio ja toinen tuossa vasemmalta, niin siellä työttömyystaso ei ole lähestulkoon ollenkaan muuttunut ja se on edelleen alhainen, joten me emme puhua samanlaisista tilanteista OECD-maiden kesken ja EU-maiden kesken. Katsotaanpa Saksaa, jossa muutosta lähestulkoon ei ole ollenkaan tapahtunut kriisin aikana työttömyystasossa. Työttömyys on edelleen hieman alle 8 prosenttia, joten tilanne on hyvinkin erilainen eri maissa. Ketkä tässä nyt kärsivät kaikista eniten tästä kriisistä. No niin kuin aina, korkea työttömyystaso jakautuu epätasaisesti työvoiman kesken. Yleisesti tässä voidaan ajatella, että nuoret, määräaikaiset ja maahanmuuttajat kantavat raskaimman taakan. OECDssä nuorisotyöttömyys on 18 prosenttia, 2009 toisella neljänneksellä 36 prosenttia prosenttia, Espanjassa 25 prosenttia, Ranskassa, Italiassa ja Yhdys- Yhdysvalloissa. Ja tässä on paljon määräaikaisia työsopimuksia, tästä keskusteltiin täällä aikaisemminkin. Näitä on sellaisissa maissa, joissa ennen kriisiä työpaikkojen, työpaikkoja lisääntyi paljon määräaikaissektorilla. Ja nämä henkilöt nyt usein menettävät työn paikkansa, mutta myös eritoten Espanjassa maahanmuuttajien työpaikkoja on kadonnut. Siellä maahanmuuttajien työttömyystaso on 50 prosenttia korkeampi kuin espanjalaisten. No, mitäs tulevaisuus sitten näyttää? OECD on juuri julkaissut ennusteensa vuosille 2010-2011 ja talouskasvun osalta nähdään, että elpyminen on tuloillaan, mutta se tulee valitettavasti olemaan liian heikkoa, jotta tämä tulisi tuomaan merkittävää leikkausta työttömyyden kasvuun, joten työttömyys tulee kasvamaan ainakin vuosina 2009 ja 2010 ja tämä kasvu hidastuu vuonna 2011, koska kuten kaikki tietävät, elpymisen varhaisessa vaiheessa työpaikkoja ei luoda niin paljon. Tässä on yhtenä suurena riskinä se, että korkea työttömyystaso saattaa jatkua myös elpymisen aikana. Olemme lähes tulkoon unohtaneet tämän tarinan joidenkin OECD-maiden pitkäaikaistyöttömyydestä. Ja nyt tämä astuu takaisin kuvaan. Tästä riskistähän puhuttiin 80-luvulla, joten pitkäaikaistyöttömyys on asia, jota pitää kaikin keinoin välttää, koska pitkäaikaistyöttömyyttä tietysti voi tapahtua ja silloin inhimillistä pääomaa menetetään. Ja tietenkään työnantajat eivät enää niin halua palkata pitkäaikaistyöttömiä. Haluaisin näyttää teille nyt kaksi kuvaa, jolla korostetaan näitä kahta riskiä, jotka juuri mainitsin. Eli nuoriso ensin on suuren, suuri huolenaihe, koska he ovat erityisen alttiita tässä. Ja Jälleen näette tässä vertailua vuosien 2007 lopulta siniset pylväät ja tilanne nyt vuoden 2009 toisen neljänneksen lopussa nämä pisteet. Ja siitä näette, miten nopeasti nuorison työttömyys on kasvanut. Ja tämä on erittäin suuri huolen aihe millä tavalla nuorten tilanteeseen vastataan kriisin aikana. Ja toinen kuva, jonka tässä esitän, kuvaa korkeaa pitkäaikaistyöttömyyden vaaraa. Aikaisemmassa keskustelussa mainitsitte usein otteeseen Suomen. Tässä tämä kuvio osoittaa, että laman jälkihoito kestää pitkään ja tietysti tässä monet kärsivät. Tässä näette, miten pitkään meni vuoden 90-luvun alun shokin jälkeen työttömyydeltä päästä 80-luvun puolivälin tasoon, jopa 18 vuotta. Suomi teki aivan oikeita asioita, otti paljon välineitä käyttöönsä ja uudelleen järjesti taloutensa ja kuitenkin kesti äärimmäisen pitkään, jotta työttö, työllisyys pystyi palautumaan 80-luvun tasolle. Ja tällaista meidän pitäisi nyt pystyä välttämään, jotta tämä ei toi, toistuisi. Haluaisin tässä nyt antaa teille kuvan siitä, missä ollaan menossa. Kun ministerit syyskuussa kokoontuivat OECD: ja keskustelivat politiikan vaihtoehdoista – jotta voitaisiin puuttua tähän erityisen synkkään tilanteeseen, niin millaisia haasteita, millaista haasteista, millaista vaihtoehdoista he keskustelivat? No, lyhyen aikavälin haasteet ensinnäkin. Siellä keskusteltiin siitä, pitäisikö luoda tällaista työllistämispolitiikkaa? Pitäisikö tällaisella politiikalla olla merkittävä rooli? Mutta jos tällaisen politiikan kautta voidaan luoda ja pelastaa, pitää kiinni työpaikoista, niin joka tapauksessa monet ihmiset valittavat, menettävät työpaikkansa. Toinen kysymys on se, onko sosiaaliturvajärjestelmä asianmukainen, pitäisikö sosiaaliturvaa laajentaa. Ja kolmanneksi keskusteltiin sitten siitä, että kun työvoiman tarve on, kysyntä on heikkoa, niin – mitä sitten tapahtuu tälle koko ö, joustoturvalle, josta on paljon keskusteltu Euroopan unionin työmarkkinoilla? Mitä ta- tarvitaan? Miksi kannattaisi aktivoida ihmisiä, jos työpaikkoja ei ole? Tätä pitää uudelleen tarkastella. Tämä oli siis kolmas seikka, josta ministerit keskustelivat OECD-kokouksessa. Ja sitten he myös hyödysivät mahdollisuutta keskustellakseen joistakin pitkän aikavälin haasteita, koska hän kriisistä toivon mukaan päästään mietittiin sitä, millä tavalla voidaan välttää sitä, että korkea työttömyystaso kestää pitkään. Millä tavalla voidaan varmistaa se, että voitaisiin ryhtyä toimiin, joilla vastataan nykyisiin ongelmiin, ja nämä eivät kuitenkaan heikentäisi pitkän aikavälin työvoiman tarjontaa. Ja tässä viittaisin esimerkiksi varhaiseläkejärjestelmiin, josta täällä puhuttiin aikaisemmin. Millä tavalla voitaisiin välttää tarvittavien uudelleenjärjestelyjen heikentäviä vaikutuksia. Näihin on pakko ryhtyä markkinatehokkuuden nimissä. Ja tässä oli joitakin politiikkakysymyksiä, joista ministerit keskustelivat. Ja hyvin lyhykäisesti nyt näitä asioita käsittelisin. Ensinnäkin työvoimakysynnän tukeminen. Tietysti tässä oli konsensus ja me teimme analyysin OECDssä osoittaaksemme, että tietysti tässä nyt täytyy ryhtyä ensin oikeisiin makrotaloudellisiin toimiin ja tiukat makrotaloudelliset toimet, kuten laajat julkisen rahoituksen paketit, olimme sitä mieltä, että näillä on voimakas vaikutus ja näillä toimilla voidaan 2010 säästää noin 3-6 miljoonaa työpaikkaa. Tietenkään tällä tavalla ei voida kaikkia menetettyjä työpaikkoja palauttaa. Mutta makrotalouspolitiikan kannustuspakettien lisäksi monet valtiot ovat ryhtyneet kohdennettuihin toimiin myös tukeakseen työvoiman kysyntää. Yksi tärkeimmistä välineistä, joka on otettu käyttöön, on se, että on puututtu lyhyen ajan lyhytaikaisiin työjärjestelmiin. Me teimme yhdessä komission kanssa tutkimuksen siitä, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet ja 30 OECD-maasta 22 maata oli ottanut käyttöön tällaisia välineitä, jotta voitaisiin tuoda tällaisia lyhytkestoisia työpaikkaa. Ja jos tarkastellaan nyt äh, tuota aikaisempaa kuviota, niin äh, työttömyyden kasvu on ollut keskivertoa alhaisempaa näissä maissa. Ja tässä nyt on toimittu niin, että on yritetty pitää ihmisiä, ihmiset työpaikoillaan. Sitten on haluttu myös vähentää sosiaaliturvamaksuja joskus väliaikaisesti, jotta on voitu pitää kiinni työpaikoista. Saksassa, Japanissa, Meksikossa on toim- ta- turvauduttu näihin, mutta joskus nämä ovat olleet myös pysyviä leikkauksia esimerkiksi Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Ja toisinaan nämä taas on kohdennettu esimerkiksi PK-yrityksiin. Esimerkiksi Ranskassa on näin toimittu. Tämän lisäksi on tuettu ja suoraan tuettu työpaikkoja tai jopa luotu julkiselle sektorille työpaikkoja ja nämä työpaikat on suunnattu alhaisemman tulotason henkilöille. Kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että näillä toimilla, on ollut myönteinen rooli, jotta on voitu pitää kiinni työpaikoista, mutta ministerit keskustelivat siitä, miten pitkään tällaisia kalliita veromaksajien varoja syöviä toimia voidaan toteuttaa näinä aikoina, kun julkistalous on kovan paineen alla. Ja näitä toimia ei ole aina hyvin kohdennettu. Ne kattavat hyvin laajan työntekijöiden kirkon, kirjon, joten jossain vaiheessa täytyy miettiä, millä tavalla näistä toimista päästään eroon. Sitten keskusteltiin myös sosiaaliturvan vahvistamisesta koska kuten sanoin, yhä työttömäksi jää paljon ihmisiä, vaikka työpaikkoja saattaisiin turvattuakin. Ja jos työttömyyskorvaustaso oli ö, lyhyt, niin tässä on kuitenkin ryhdytty toimiin niin, että on pidennetty tällaisia työttömyyskorvausmaksujaksoja esimerkiksi Suomessa ja Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Portugalissa, jotta on voitu luoda enemmän turvaa ihmisille, mutta yhä enemmän myös ihmiset ovat valintakelpaileja tällaisiin sosiaaliturva, työttömyysturva maksuihin. Monissa maissa on laajennettu, pidennetty työttömyyskorvausten maksuaikaa Japanissa, Suomessa ja Yhdys- valloissa, mutta työttömyyskorvaukset eivät ole ainoita toimia, joilla voidaan auttaa ihmisiä, jotka menettävät työpaikkansa. Täytyy myös varmistaa se, että muu sosiaaliturva on asianmukaista ja näiden pidennystähän täytyy tietysti olla väliaikaisia ja ne täytyy kohdentaa kaikista eniten niitä tarvitseviin, jotta ei heikennettäisi työmarkkinoita. Ja haluaisin korostaa sitä, että sosiaaliturvaedut eivät ole ainoita työpaikkansa menettäneiden turvaverkkovälineet. Jos tarkastellaan tätä kuviota, tässä nämä tummat pylvät ovat pelkästään työttömyyskorvauksia, mutta vaaleat pylvät kuvastavat sitten esimerkiksi asumistukea tai muita työhön liittyviä tukea, joilla on merkittävä rooli esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa Ranskassa, joten täytyy todella varmistaa, että turvaverkko on asianmukainen niin työpaikassa menettelyllä kuin heidän perheillensäkin. Ja sitten vielä viimeiseksi nopeasti äh, koko tämä juttu aktivoinnista, millä tavalla työnte- äh, työnhakijat voivat löytää työpaikkoja. Eräs seikka, joka todella nousi merkittäväksi tässä oli se, että jopa tantuman aikaan edelleen täytyy jatkaa työpaikkojen luomista. Tämä usein unohtuu. Haluaisin esittää teille Ranskan julkisesta työvoimatoimistosta dataa. 39 prosenttia niistä, jotka jäivät työttömiksi joulukuussa 2008, jolloin siis todellakin taantuma iski tosissaan. 38 prosenttia oli saanut uuden työpaikan kuusi kuukautta myöhemmin, joten hyvin paljon taantuman aikana myös tapahtuu työmarkkinoilla, joten on erittäin tärkeää pitää kiinni tästä työpaikkojen hakujärjestelmästä. On paljon kalliimpaa integroida ihmiset uudelleen työmarkkinoille, jos ovat, jos ovat olleet pitkään työttöminä, saada heidät yhteyksiin työmarkkinoiden kanssa. Sen sijaan, että koko ajan pidettäisiin kiinni tästä linkistä. Ja tässä julkisilla työvoimatoimistoilla on erittäin tärkeä rooli ja on tärkeää hyödyntää nyt kriisiä edeltävät ponnistelut, jolloin paljon tehtiin sen eteen, että saataisiin ihmisiä takaisin työpaikoille. Jos työntekijät voivat pitää työvoimatoimistojen kautta jonkinlaista yhteyttä työmarkkinoihin, niin Tämä ei tarkoita välttämättä sitä, että he saisivat työpaikan ja ministerikokouksessa paljon keskusteltiin tarpeesta sopeuttaa työ, työllisyyspolitiikka, työllisyyspalveluita ja kenties tässä nyt enemmän suunnata koulutuslähestymistapaan ja harjoittelutyöpaikkoihin. Tietysti tämä vaatii enemmän resursseja aktiivista työmarkkinapolitiikkaa varten. Jos tarkastelemme aktiivisen työmarkkinapolitiikan rahoitusta jäsenvaltioissa, niin kyllä huomaamme, että tämä on ollut erittäin rajallista. Varoja on tullut paljon julkisen rahoituspaketin muodossa, mutta jos sitten ajatellaan suoraa tukea työpaikkojen luomiselle, niin tämä on ollut hyvin rajoitettua. Tumma pylväs kuvaa kriisiä edeltävää tilannetta ja nämä vinoneliöt kriisin aikaista tilannetta ja huomataan, että rahoituksen kasvu ei ole ollut mitenkään suurta. Ja tässä nyt on menetetty mahdollisuuksia. Paljon on vielä tehtävää, että täytyy tehdä, jotta voidaan saada aktiivista työmarkkinapolitiikkaa aikaiseksi. Sitten vielä sananen nuorisosta. Minähän mainitsin, että nuoret ovat erityisen alttiita ja kärsivät tästä kriisistä. Ministerit kokonaisen kokouksen ajan keskustelivat nuorista, koska tässä on pelkona menetetty sukupolvi nuorisotyöttömyys on kaksi kertaa herkempi tässä työttömyyssyklille kuin vanhempien työntekijöiden tilanne. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka tulevat työmarkkinoille taantuman aikana ja jäävät työttömiksi, niin tällä on pitkäaikaisia vaikutuksia heidän mahdollisuuksiinsa palkka- ja tulotasonsa. Ministerit, ministerit olivat yhtä mieltä ja OECD on tehnyt paljon analyysejä koulusta työelämään siirtymisen osalta. Ja tuloksena on se, että tässä täytyy todella ponnistella kovasti, jotta voidaan saada nuoret työmarkkinoille ja myös alemman koulutuksen saaneet nuoret esimerkiksi harjoittelupaikkojen kautta ja nuorilla, jotka ovat kouluista valmistautuneet, vaikka he eivät saisi työttömyystukea, heidän täytyy hyötyä aktiivisesta työllistämispolitiikasta. Ja tässä täytyy katsoa pitemmälle niin, että nuorilla olisi taantuman jälkeiseksi ajaksi jo pätevyyttä. Sitten lopuksi vielä Aivan kuten totesin, niin täytyy sovittaa yhteen lyhyen aikavälin haasteet pitkän aikavälin haasteiden kanssa. Ja on aivan ehdottoman tähdellistä varmistaa se, että nämä kaksi politiikan ryhmää ovat keskenään johdonmukaisia. Yksi niistä, kuten mainitsin, on se, että täytyy pitää kiinni keskinäisestä aktivointijärjestelmistä. Eli tässä kärsitään, mutta ei täysin romahdeta. Jopa kriisin aikana täytyy varmistaa se, että työttömät eivät joudu pitkäaikaistyöttömiksi. Ja täytyisi vastustaa sitä, että pantaisiin täytäntöön tällaisia varhaiseläkejärjestelmiä, joita on nähty aikaisempien lamojen aikana. Ja tässä viimeiseksi sanoisin, että tämä saattaa johtaa kovaan taakkaan esimerkiksi sairauskuluja invaliditeettijärjestelmien osalta, koska kun ihmiset pääsevät tällaiseen järjestelmään, niin he, heidät on todella vaikea saada takaisin työelämään. Me olemme nähneet varhaiseläkejärjestelmien henkiin heräämistä, mutta on erittäin tärkeää, että hallitukset pitävät kiinni nyt oikeasta suunnasta, vaikka tämä kriisi kestäisi pitempäänkin. Haluaisin muistuttaa teille vielä, että ikääntyvän väestön pitkä, pitkäaikaiset haasteet ovat edelleen täällä ja tämä kuva osoittaa, että vuoteen 2030-2050 mennessä meillä on edessämme tämä tilanne, että yhä vähemmän on työmarkkinoilla ihmisiä, yhä enemmän on eläke, eläkkeellä olevia ihmisiä, joten työvoima tarjonta, se täytyy saada todella liikkeelle kriisin jälkeen. Lopuksi rouva puheenjohtaja sanoisin, että hallitukset ovat todellakin ryhtyneet toimiin estääkseen työmarkkinakriisin muuttumisen todelliseksi sosiaaliseksi kriisiksi. Ja vaikka elpymistä on näkyvissä, hallitusten ei pidä tässä mitenkään luopua ponnisteluistaan puuttua korkeaan ja jatkuvaan työttömyyteen ja jotkut maat voisivat tehdä vielä enemmän tässä. Hallituksen täytyy myös puuttua työpaikkojen kriiseihin toimilla, jotka eivät pitkällä aikavälillä heikennä työmarkkinoita. OECD tulee jatkamaan kehityskulun seuraamista yhteistyössä komission kanssa yhteistä kyselylomakettamme päivitetään ja otamme myös mukaan ILOn ja annamme oman panoksemme G20-työministerien kokoukseen, joka järjestetään vuoden 2010 keväällä Yhdysvalloissa. Ja siellä keskitytään kolmeen seikkaan. Työhön paluuseen, siihen miten varmistetaan se, että tässä ei tule pitkäaikaistyöttömyyden sykliä. Siellä keskitytään myös nuorisoon ja tarkastellaan koulutus- ja pätevöitymispolitiikkaa, jolla voidaan antaa oma panoksemme alhaisen hiilitason talouden luomiseksi. Kiitos. Merci beaucoup. Je crois que c'était tout à fait essentiel que les membres de cette... Nyt ehdotan, että minä toivon, että tämä valiokunnan jäsenet saisivat tämän kaiken kirjallisena, koska se on todella meidän huolenaisistamme yksi tärkeimmistämme, tärkeimmistä ja tässä valiokunnassa ole koko Euroopassa me olemme lähteneet liikkeelle pitkien neuvottelujen, monimutkaisten, monivaiheisten neuvottelujen myötä. Ne ovat usein hyvin teknisiä tässä pitää hahmottaa tämä haasteen mittavuus ja laajuus EUlle ja olemmeko me todella tiedostaneet sen laajuuden. Jokainen todella pyrkii tekemään työtä siihen nähden, että nämä olisivat todella kaikkien mielessä, että meillä olisi siihen sopeutuvat hyvät työvälineet ratkoa tämä ongelma lähitulevaisuudessa. Hierarkiassa tämä prioriteetti pitäisi panna hyvälle sille kulvalle paikalle, eikä vaan puhua vain rahoitusnäkymistä tai muista strategioista, vaan tämä on todella yksi tärkeimmistä. Minulla on pitkä puheenvuoro pyyntölista. Se kyllä osoittaa, kuinka tämä aihe on meille mielenkiintoinen ja tärkeä. Ensiksi rouva Morin, sitten rouva Cornelissen. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. On sanottava heti alkuun, että tämä meille esitelty näkemys OECDn taholta on erittäin mielenkiintoinen meille, jotka teemme jatkuvasti työtä työllisyyden paremman kehittymisen tasolla ja sosiaalikysymyksistäkin keskustelemme Euroopan tasolla. Ja haluan todella kiittää esittelijää siitä, mitä hän antoi meille lukuina tietoin, tiedoksi. Ja hän myös hahmotteli hienon vertailun eri maiden välillä, Euroopan eri maiden välillä ja myös maailmanlaajuisesti toisaalta. Se on todella tärkeää meille, koska meillä ei aina ole tietoa, koska me, me emme aina saa näin hyvin dokumentoitua ja hienovaraista tietoa. Kolme ongelmaa nousi minun mieleeni tästä esityksestä. Ja me voimme näin sitten ehkä vähän vielä hioa kysymyksen asetteluja ja tehdä joitakin yhteenvetoja. Te osoititte ensinnäkin sen, kuinka nuoret ovat äärimmäisen äh, Öö, epävakaassa, huonossa tilanteessa. Heidän tilanteensa öö, heikentyminen on moni kaksinkertaistunut, jos ajatellaan heidän pääsyään työmarkkinoille. Kysymykseni kuuluu, voisitteko te kertoa meille paremmin, mitkä ovat ne ovat semmoiset työpaikat, joista voidaan väliaikaisesti ehkä siirtyä muualle, jotka ovat semmoisia ylimenovaiheen työpaikkoja tai jonkinlaisia ponnahduslautoja jatkoa varten ja miten heille voitaisiin helpottaa heidän pääsyään työmarkkinoille, työelämän piiriin? Onko työllisyysstrategioita, jotka sopeutuvat pitkälle, keskipitkälle ja lyhyelle aikavälille? Tämä kysymykseni kohdistuu yksinomaan nuoriin. Toinen kysymys kohdistuu siihen, jonka te toitte hyvin painotetusti esille. Se on minua painanut jo pitkään nuoret, jotka tulevat työelämän piiriin, mutta heillä ei ole riittävää koulutusta. He ovat ensimmäiset, jotka joutuvat tämän pyörämyrskyn kouriin työttömyyden ravistellessa maata tai maanosaa nämä ihmiset, jotka tulevat työmarkkinoille, joille ei ole riittävää koulutusta, heille pitää luoda omat strategiat, toinen mahdollisuus, uuden, uudelleenkoulutusmahdollisuudet. Meidän pitää joka kerta tehdä yksilökeskeistä työtä individuaalista työtä, jotta saamme nämä nuoret aloittelevat työntekijät pois tästä sosiaalisen syrjäytymisen kierteen vaarasta me emme todellakaan ole niin vahvoilla, kun pyrimme yksilöimään näitä ratkaisuvaihtoehtoja näille nuorille. Voisitteko te meille antaa vähän lisävalaistusta tämän suhteen? Toinen, tämä siis liittyy yhä nuoriin, tämä toinen kysymykseni. Nyt toinen kysymys, kokonaisuus liittyy työhön, miten säilytetään työllisyys, miten löytää työtä ja miten palata työhön, työelämän piiriin te lähestyitte hyvin tätä asiaa, löytää työtä, palata pysyvään työpaikkaan, mahdollisimman pysyvään työpaikkaan, ja mikä on julkishallinnon vaikutus tähän, ja mikä on, mikä on julkisten viranomaisten vaikutus sille väestön osalle, joka on kaikista huonommassa asemassa. Mikä on valtion budjetti? Tähän komissaari Almunia on puhunut siitä, että budjetit eivät ole niinkään kattavia ja tukevia ja riittäviä. Mitkä ovat teidän suosituksenne ja mikä, ovat, mikä on todellisuus, kun ajatellaan valtioiden budjettia? Kolmas kysymys. Toivottavasti se ei teille aiheuta närää, rouva puheenjohtaja. Me elämme kriisiaikoja. Meillä on työllistettyjä ihmisiä, mutta heidän täytyy voida pysyä siellä työpaikassaan, tai sitten heidän täytyy löytää uusi työpaikka. Meillä on ihmisiä, jotka voivat olla pitkäaikaisesti sairaita, työpaikkaperäisiä sairauksia. He ovat myös heikossa asemassa. Heidän ei pitäisi olla heikossa asemassa, mutta he ovat joutuneet heikkoon asemaan pitkäaikaisen työn mukana. Kiitos eh, Rova Kornelisen välittömästi ja sen jälkeen Rova Dyhan voi vastata. Ja sen jälkeen meillä on vielä neljä kysymystä. Rova Kornelisen, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä oli erittäin mielenkiintoinen johdanto. Erittäin kattava. Kaikkein iloisin olin siitä, että tässä puhuttiin myöskin pitkän aikavälin näkyvistä, koska totta kai Nykykriisi sinänsä on erittäin huolestuttava ja meidän täytyy riittävästi helpottaa kriisin vaikutuksia työmarkkinoille, mutta pidemmällä aikavälillä ikääntyvä yhteiskunta vaikuttaa paljon enemmän. Nyt monet joutuvat työttömiksi, mutta tulevaisuudessa – tarvitsemme työmarkkinoille kaikki, jotka mahdollisesti vain pystyvät työtä tekemään, että saataisiin kaikki työpaikat täytettyä. Tämä vaatii myöskin paljon työnantajilta ja työmarkkinoilta. Nyt pitää valmistautua monimuotoiseen työvoimaan, jossa myöskin naiset, eri tavoin vammaiset, maahanmuuttajat ja ikääntyvämmät työntekijät löytävät paikkaansa. Eniten huolestun siitä, että kriisi nyt vähäksi aikaa jättää syrjään ikääntyvän yhteiskunnan vaikutukset ja ikään kuin annetaan nyt tekosyy olla valmistautumatta tulevaisuuteen. Erityisesti minua huolestuttaa naisten asema. Naisten työttömyys kriisien aikana jää usein piiloon. Esimerkiksi olemme saaneet Ruotsista pyynnön, kun suuri Volvo-testat siellä sulkee omensa 90 prosenttisesti. Siellä on työvoimana miehiä, mutta siellä työpaikalla varmaankin nautitaan myös naisia. Tarvitaan naisia myöskin lounaan tarjoamiseen ja usein siivouspalveluista vastaavat naiset, joten nämä ovat tällaisia varmaankin – melko suuria työttömyyslukuja, jotka jäävät hiukan tapahtumien varjoon. Tuore tutkimus myöskin osoittaa, että miehillä on paremmat oikeudet saada niitä työpaikkoja, jotka jäävät vielä jäljelle, koska usein edelleen nähdään, että juuri mies elättää perheen. Ikääntyvät myöskin usein joutuvat lähtemään. Usein yli viisikymppisiä pyydetään tämän työpaikka aikaisemmin. Tutkimus on myöskin osoittanut, että työnantajat eivät mielellään palkkaa yli 45-vuotiaita, joten vaarana on se, että nyt työpaikkaansa menettävät jäävät pois työmarkkinoilta – pitkäksi aikaa, 10-15 vuoden ajan nämä ihmiset voisivat olla työmarkkinoilla helpottamassa tulevia ongelmia. Meidän pitää pyrkiä valmistamaan työnantajakin siihen, että työvoima on hyvin monimuotoista tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Tässähän ei ollut kysymys, vaan kommentti. Teidän täytyy nyt sitten kommentoida kommentteja. No niin, Rova Duran, te voitte nyt vastata tai kommentoida. Saatte puheenvuoron sen jälkeen muille edustajille, jälkeen aina muille edustajille puheenvuoron. Kiitos, Rova puheenjohtaja. En tiedä, pystynkö vastaamaan tyhjentävästi tai kattavasti kaikkiin. Mutta mitä tulee nuoriin, ensimmäinen kysymys koskettaa pohtii sitä äh, väliaikaisia, määräaikaisia työpaikkoja, ponnahduslautaa, jonkinlaista väliaikaista mm, työpaikkaa siirryttäessä pysyvämpään työpaikkaan. No, kaikki riippuu kaikesta ja kaikki riippuu maista. Se on maakohtaista. On maita, että joissa voidaan ajatella, että mikä tahansa työpaikka voi olla ö, lyhytaikainen uran alussa, mutta että se sitten myöhemmin muuttuu aivan luonnollisesti ö, pitkäaikaiseksi, pitkäkestoiseksi työsuhteeksi, jonka myötä työntekijä voi viedä karrierinsa, uransa aivan normaaliin päätökseen. Tämä näin on asianlaita Pohjoismaissa, jossa asiat ovat enemminkin paremminkin hyvin. Mutta on muita maita valitettavasti omassa maassani Ranskassa tilanne ei ole laisinkaan samanlainen. Erityisesti Ranskassa voidaan todeta, että mutta näin on asianlaita myös Italiassa ja Espanjassa. Siellä on ihan kaksijakoinen tilanne työmarkkinoilla. Nuoret tulevat työmarkkinoille, heillä on määräaikaisia työsopimuksia tai lyhytkestoisia työsopimuksia. Espanjassa on myös näin asianlaita ja Italiassa. Ja he siirtyvät myös työttömiksi. He voivat olla työttömiä e, hyvinkin pitkän aikaa ja vasta sen jälkeen pääsevät pysyvämmin työelämän piiriin. Tämä on huolestuttava tilanne ja kuulin tämän keskustelun, jota kävitte aiemmin herra Bonan kanssa. Tämä liittyy tähän työmarkkinoiden kaksijakoisuuteen ja työsuojeluun suojellaan, turvataan erittäin voimakkaasti niitä ihmisiä, joilla on työpaikka niiden kustannuksella, jotka roikkuvat siellä työmarkkinoiden reunoilla ja eivät ole päässeet työelämän kiinni. Meillä on, tämä ei päde ainoastaan Ranskaa, mutta meillä on noin parikymmentä OECD-maata, mutta kerron hyvin Ranskasta, koska tunnen sen tilanteen hyvin. Ranskassa mahdollisuus nuorelle, joka on ollut ehkä työttömänä vuoden, onko hänellä mahdollisuus seuraavana vuonna päästä toiseen järjestelmän piiriin, ehkä 10 prosenttia. Paljon heikommat mahdollisuudet kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa ja paljon ongelmallisempi on tilanne on vielä sen, kun ajatellaan, että tilanne on huonontunut kymmenen viimeisen vuoden aikana, kun taas muissa maissa työpaikat määräaikaiset työpaikat, työsuhteet, joihin nuoret pääsevät päästöjen ammatillista koulusta, ovat tietty ponnahduslauta jatkoa ajatellen. No, kysymykseen voi vastata, että se riippuu maasta. Ne työpaikat, joissa vaaditaan vähempää pätevyyttä, vähempää koulutusta, jotka ovat pikemminkin ponnahduslautoja, niin ne ovat nä- yleisemmin näitä niin sanottuja oppisopimuspaikkoja. Siellä nuoret, joilla on vähemmän koulutusta ja pätevyyttä, jotka voivat törmätä vaikeuksiin tai jotka aivan yksinkertaisesti haluavat tehdä jotakin muuta kuin niitä ammatteja, joissa vaaditaan korkeakoulutusta, niin se on tähän mennessä todettu parhaaksi tavaksi siirtyä koulutuksesta työhön Eli voidaan silloin tehdä tämmöistä vastavu- vaihtuvuutta työpaikan ja koulutuksen kanssa. Toinen kysymys kosketteli nuoria myös. Mitkä ovat ne maat, jotka ovat onnistuneet auttamaan nuoria integroitumaan, varsinkin silloin, kun pitää, pitää tehdä yksilökeskeistä räätälöityä työtä. Annan teille nyt joitakin aloitteita muutamasta Euroopan maasta. Ensimmäinen on, tulee Tanskasta joissa on tehty hyviä aloitteita helpottamaan tätä siirtymävaihetta ja aika yksilökeskeisesti. Ehkä ei ihan onnistu kokonaan, mutta Ranskan, Tanskan hallitus on anteeksi tehnyt aloitteita kolmelle nuorelle nuorisoryhmälle 15-17-vuotiaat, 18, 19 ja 19-30. Tehän tiedätte, että Tanskassa voidaan opiskella hyvinkin pitkään. Siellä opiskellaan usein hyvin pitkälle 30-vuotiaaksi asti ne nuoret, jotka ovat 15-17-vuotiaita, kaikki oppilaat, opiskelijat, jotka ovat yläasteella tai lukiossa, niille pitää laatia yhteistyössä vanhempien kanssa koulutusohjelma, yhteistyössä koulun kanssa. Siellä on myös jonkinlainen oppi, oppilaisneuvosto, joka myös ottaa osaa tähän suunnittelutyöhön. Se tarkoittaa sitä, että haluaako nuori jatkaa kolmannen tason koulutuksessa, tarkoittaa ne lukiota vai haluaako siirtyä enemmän op- opiskelun piiriin, haluaako hän lähteä ulkomaille, haluaako hän ehkä pitää jonkunlaisen välivuoden, tehdä jo hyvän tekeväisyystyötä, vapaaehtoisuustyötä. Jos kyseinen nuori saatuan tiedon ei seuraa tätä laadittua toimintaohjelmaa, niin silloin vanhemmat eivät ehkä enää saa lapsilisiä. Sitten kun on kyse 18-19-vuotiaista nuorista, niin siihen on toteutettu toisenlaisia toimenpiteitä. Nuoret, jotka, jotka mahdollisesti saavat jonkinlaista tukea tai jotka ovat työttömiä – heille tarjotaan haastattelumahdollisuus työvoimaviranomaisten taholta viikkoa ennen kuin heidät, äh, heidät, heidän on määrä tar- värvätä johonkin. Kaksi viikkoa sen jäl- haastattelun jälkeen he saavat tiedon siitä, ovatko he päässeet työpaikkaan, ovatko he päässeet johonkin erityiskoulutukseen, joka voi olla äh, vuorottelua koulutuksen ja työnteon kanssa. Kolmas Siis tällä pyritään estämään pitkäaikaistyöttömyys nuorten keskuudessa, ettei se syntyisi heti alusta. Ne nuoret, jotka ovat olleet työttöminä, heille on tarjottu tukea yrityksille, jotka värväisivät näitä nuoria työttömiä. Nuoret, jotka ovat saaneet työttömyyskorvausta yli 12 kuukauden ajan. Tämän lisäksi pyritään, heitä pyritään uudelleen kouluttamaan jo peruskoulutuksen tasolla – te näette, että nämä ovat toimenpiteitä, jotka eivät ole kaikki kovin yksilökeskeisiä, mutta niitä pyritään yksilöimään tapauskohtaisesti. UK Youth Guarantee on Tanskassa käynnistetty äskettäin ohjelma. Kaikki nuoret, jotka ovat alle 25-vuotiaita ja jotka ovat olleet työttöminä yli vuoden ajan, ovat siinä tilanteessa, että he eivät saavat koulutusta tai heille tarjotaan jonkinlainen työpaikka, tai sitten kun sanotaan anglosaksisissa maissa community work, eli samalla tavoin pyritään harjoittamaan henkilökohtaisempaa seurantaa teidän kolmas ryhmänne oli tämä heikossa asemassa olevat ihmiset. Valitettavasti nämä ovat ryhmiä, jotka ovat hyvin haavoittuvassa asemassa olevia ja he kärsivät eniten kriisitilanteesta, kriisiajoista, jotta voisin vastata tai kommentoida kommenttia. Nämä ihmisryhmät tai työntekijäryhmät ovat sellaisia, joita pitäisi – josta pitäisi huolehtua vielä paremmin kriisin aikana, ettei pudottaisi siihen pahan tilanteeseen, jossa oltiin edellisen taantuman aikana. Koska silloinhan he, he jäävät kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle, ovat passiivisia eivätkä pääse mitenkään kiinni työelämään meidän täytyy ajatella myös pitkäaikaistyöttömiä. Meidän pitää toimia sillä tavalla, että voisimme jo nyt huolehtia heistä. Ovatko tietyt maat ryhtyneet tiettyyn toimenpiteisiin tämän erityisryhmän suhteen? Ei, ei välttämättä. Meillähän on prioriteetteja ja muita kiireellisyystarpeita, kun näemme nuoret, työttömät, työnhakijat ja suuret työttömyysluvut, niin totta kai näitä ryhmiä ajatellaan ensin. Nyt jos voisin kommentoida kommenttia vastatakseni. Vastaisin yhdistyneen kuningaskunnan edustajalle. Tässä olemme todella pitkään keskustelleet jo ennen kriisiä ja sanoneet, että ikääntyminen on sellainen haaste, että kaikki potentiaalinen työvoima on saatava liikkeelle. Jälleen kerran kaikki työntekijät, maahanmuuttajat, vammaiset pitää mahdollisuuksien mukaan saada mukaan työmarkkinoille. Esimerkiksi vammaisuuden osalta uudistukset, joita olemme ajaneet, katsovat, mitä työmahdollisuuksia on. Ei niin, että katsotaan siis vammoja ja katsotaan, minkälaista kapasiteettia työntekijällä voisi olla, sen sijaan on hyvä asia. Ja sitten katsotaan sitä, miten voidaan yhdelleen työllistää – tai ylläpitää työllisyyttä näiden työntekijäryhmien osalta. Ikääntyvien ja naisten osalta minun on sanottava, että kriisin aikana nämä ryhmät eivät ole kohdanneet eniten näitä vaikutuksia. Kuten sanoin siksi, että monissa maissa on leikattu työaikaa. Tämä on edistänyt ikääntyviä työntekijöitä. Esimerkiksi autoteollisuudessa on voitu pitää yllä työpaikkoja siksi, että tehdään lyhyempää työaikaa. Useimmiten kriisi kohtaa sellaisia aloja, joilla miehet tekevät eniten työtä, joten naisiin tämä ei ole kohdistunut erityisen voimakkaasti eikä myöskin ikä, myöskään ikääntyviin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö naisia ja ikääntyviä työntekijöitä pitäisi katsoa erityisryhminä tulevaisuudessa esimerkiksi naisten osalta tukea tällaista perheystävällistä politiikkaa Eli että otetaan huomioon naisten mahdollisuus nähdä, että hoito ja esimerkiksi äitiyslomat ja niin edelleen. Tätä työtä on tehty paljon, jotta voidaan siis tukea naisten työllistymistä. Kiitos paljon. Sitten seuraavat kysyjät. Kiitos puheenjohtaja. Erittäin mielenkiintoista kuultavaa ollut, jota te esititte, joihin te myös reagoitte hyvin. Mutta kuitenkin tuntuu siltä, että jossain, ollaan, jossain kohtaa ollaan liian optimistisia – nämä teidän kuvailemanne skenaariot, tulevaisuuden näkymät tai tämän päivän näkymät ovat saaneet ainakin meidät to- toimimaan sillä tavalla, että me emme vedä niin rauhoittavia johtopäätöksiä kuin te. Emme ainakaan ole voineet toimia niin viimeisten viikkojen tai kuukausien aikana. Voiko teidän työstänne vetää sen johtopäätöksen, että nyt pitäisi olla liian pessimistisiä, mutta ainakin kun me olemme haastatelleet taloustieteilijöitä, alan asiantuntijoita, kun täällä kriisivaliokunnassa, talousasiain erityisvaliokunnassa, mutta kun puhumme tämän kriisin taloudellisista ja yhteiskunnallisista seuraamuksista ja vaikutuksista, niin alan asiantuntijat ovat kaikki sitä mieltä, että vaikka toimittaisiin tehokkaasti rahoituskriisin helpottamiseksi ja jopa ratkaisemiseksi ja voitaisiin toimia niiden periaatteiden pohjalta, joihin EUn taloudet perustuvat, niin emme me löydä ratkaisua ainakaan keskipitkälle tai pitkälle aikavälille. Jotkut taloustieteilijät ovat hieman optimistisempia, mutta sanovat, että mitään ratkaisua ei löydy lähimpään kolmeen vuoteen ainakaan. Mutta pessimistisimmät sanot, että meidän pitää elää erittäin alhaisen kasvuprosentin kanssa ainakin seuraavat kymmenen vuotta tässä sitten voi tajuta sen, että näiden asiantuntijoiden laatima työ, jotka pyrkivät meitä innoittamaan, niin, niin tajuamme, että työ on vaikeaa. Teidän tekemänne työ on myös vaikeaa, koska meillä ei ole suoranaisesti vertailukohtaa edellisen kriisin kanssa. Tässä uudessa kriisissä on paljon uutta ennen kokematonta ja sen takia teidän työnne on varsin monimutkaista ja vaikeata. On kuitenkin sanottava, että jos puhutaan ajasta, ja jos puhutaan elvytyksestä, elpymisestä, niin milloin se elvytys lähtee todella liikkeelle? Milloin työmarkkinat nyt kähtävät uudestaan liikkeelle? Milloin saadaan uutta tarjontaa työmarkkinoille? Kaikki nämä viitteet liittyvät tilastotietoihin vankasti. Ja minun, miedos, minun maassani on sanottu, että työttömyys on palannut hurjaa vauhtia. Se on palannut sille tasolle, josta puhuttiin viimeisesti kymmenen vuotta sitten. kahdeksan prosenttia – Meillä on yli kaksi miljoonaa työtöntä. Se on järkyttävää. Eihän tätä oltu koettu sitten 80-luvun. Nämä luvut ja tässä tulenkin pikkuhiljaa kysymykseeni, saadakseni teidän mielipiteenne esille. Nämä luvut ovat, niitä, anteeksi, niitä nyt on vähän kaunisteltu tai niitä on voitu vähän parannella sillä tavalla, että on kehitelty jäsenvaltioiden toimesta tiettyjä suojelutoimenpiteitä, elementtejä, ne ovat sosiaaliturvaan liittyviä tekijöitä, elementtejä, mutta tilastollisesti ne eivät vaikuta työttömyyden laskuun. Jos joku ihminen ei ole töissä ja hän saa kuitenkin sitten sosiaaliturvaa tai työttömyysturvaa tai jonkinlaista turvaa valtion taholta, niin ei hän, nämä, tämän näy tilastoissa. Hän on kuitenkin työtön, mutta mikään jäsenvaltio tässä kriisitilanteessa ei voi kuvitella toimivansa sillä tavalla, että voisi tukea kymmenen vuotta näitä ihmisiä jatkossa. Tämä on siis kaikista pessimistisin talousnäkemys. Toivottavasti, oletettavasti, tai siis anteeksi, voisin sanoa, että asia, tilanne saattaa huonontua vuonna 2010, mutta turvaa ja suojaa annetaan vähemmän, koska tällä hetkellä se on vähän niin kuin kaunistellut tai vääristellyt tätä todellista tilastoa tai todellisia lukuja. Milloin tämä suojelu sosiaalinen turva loppuu ja milloin talous lähtee uudestaan liikkeelle, milloin työmarkkinat lähtevät paremmin liikkeelle. Tämä on todella suuri yhteiskunnallinen ongelma kaikissa Euroopan maissa. Totta kai tilanne on paljon monimutkaisempi kuin mitä tässä teille kerron. On ihmisiä, jotka ovat kärsineet rajusti tästä työttömyydestä ja kriisistä. Toiset taas hyötyvät siitä. On ihmisiä, jotka ovat joutuneet poistumaan työmarkkinoilta. Mutta mikä nyt on erittäin huolestuttavaa? Ja mielestäni siihen pitäisi ministereiden todella paneutua se, mitä tässä olen nyt pyrkinyt kuvaamaan. Monet, monia ihmisiä suojellaan, he saavat tiettyä turvaa, mutta se päättyy lähikuukausina, läsivuosina, mutta todellinen elpyminen, se on vielä paljon kauempana edessäpäin. Miten me Miten me ratkaisemme tämän tiettyyn ongelman? Miten ministerit reagoivat? Meillä on 15 minuuttia ja kolme puheenvuoropyyntöä. Minun täytyy nyt teidän puhua ehkä vähän hieman lyhyemmin, jotta voimme antaa vielä Rova Durandille vastausmahdollisuuden. Raman on seuraava. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja Saksassa. Sanotaan, että viimeiset tässä joutuvat kärsimään, jotta voisimme nyt vielä ehtiä viimeisenäkin käyttää puheenvuoron. Meillä on Euroopan parlamentissa kriisi, erityisvaliokunta. Siellä käsitellään kaikkia näitä aiheita, myös työllisyyttä. Aivan oikeutetusti on puhuttu näistä yhteyksistä. Jos puhutaan lyhyistä työsopimuksista esimerkiksi Saksassa, talous on melko vankka, koska meillä on vahvoja PK-yrityksiä, jotka ovat toimineet melko hyvin otetaanko verovaroja, jotta ihmiset voivat jäädä työpaikoilleen ja tuetaan näin yrityksiäkin. Tämä ei ole mikään ikuisuusasia, vaan rajallisesti toteutuvaa tukea. Minä olen optimistisempi kuin aikaisemmin puhuneet. kasvuelementtejä tulee rahoittaa. Nämä toimet, joilla tuetaan lyhyen aikaa työntekijää, tämä on esimerkki, mutta miten pitkälti muut maat noudattavat tätä esimerkkiä? Ja työn hakemisen mahdollistaminen, että voidaan sanoa, että tässä on näitä työpaikkoja, näihin tarvitaan koulutusta. Olemme sanoneet, että tarvitsemme alueellisia instituutioita, jotka hyvin nopeasti tietävät, mitä työmarkkinoilla tapahtuu. Onko näin myös muilla aloilla? Eli siis alueellista läheisyyttä, että tiedetään mitä on edessä. Nuoret, pahinta olisi kai sanoa, että olette syntyneet väärään ajankohtaan. Jotkut edellytykset pitää luoda, mutta meillä päätän puheenvuoron ihan pian. Koulutuspaikkoja on pitkälti tarjolla, mutta sanotaan, että näitä paikkoja voidaan täyttää, koska monet nuoret eivät ole riittävän päteviä tähän paikkaan. Onko tämä teidän kokemuksenne mukaista tietoa. Kiitos. Kiitos Herman. Sitten herra Konstantinos ja sit seuraavaksi papaja Diakis. Kiitos tästä esityksestä. Tämä oli oikein mielenkiintoinen. Haluaisin sanoa seuraava. Kun puhutaan taloudellisista toimista kansallisella tasolla, niin kai voidaan nähdä suuria eroja jäsenvaltioiden välillä, mitä makrotaloudellisiin lukuihin tulee, mutta myöskin tiettyihin erityispiirteisiin, jotka liittyvät kriisiin. Tulen Kreikasta ja siellä esimerkiksi on toisin kuin monissa OECD-maissa, että ei ole selkeää yhteyttä investointien ja työttömyyden välillä. Lisäksi todetaan että julkisten investointien ja työttömyyden vastaisen taistelun välillä on muissa maissa selkeä yhteys. Joten niinkään ei ole ehkä kyse pilotista kaiken kaikkiaan, vaan siitä, miten paljon varoja käytetään tukitoimiin. Miltä näyttää näiden toimien tilanne, tulisiko niiden olla erilaisia aina eri maissa aktiivista. Työmarkkinapolitiikkaa tarvitaan, näin sano, sanoitte. Lähdetäänkö myös toimiin, joilla pyritään saamaan maahanmuuttajat jälleen työmarkkinoille? Kiitos. Kiitos. Ja sitten seuraava edustaja. Jeg VILL. øh, VILL vil starte med lige at kommentere helt kort på det, du sagde om Danmark. Øh, det kan næsten ikke Kiitoksia. Haluaisin hieman puuttua teidän kommentteihin Tanskasta. Kenties voisitte tarkastella Tanskan hallituksen ehdotuksen vaikutuksia. En ole aivan vakuuttunut siitä, että kaikista paras ratkaisu on rangaista sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevaa vanhempaa ja hänen lapsiaan. Olen iloinen siitä, että toitte esille nämä kysymykset nuorisosta ja työttömyydestä. Tämä on aivan valtaisa ongelma. Ja minulla on tässä kysymys. Te puhuitte siitä, että määräaikaiset työntekijät, pitkälti nuoret, eikö tässä ole mitään päällekkäisyyttä nuorison ja, ää, ja määräaikaistyöttömyyden välillä, vai onko tämä nimenomaan siitä on kyse, että nämä menevät yksi yhteen pitkälti ja kun nuoret ovat saaneet pätevyyden ja he tulevat työmarkkinoille, niin he ovat myös ensimmäisiä, jotka tässä jatkuvassa irtisanomisten virrassa ensimmäisenä lähtevät. Eli nuori, nuoruus ja väli, määräaikaiset työsopimukset tekevät tilanteesta erittäin herkän. Sitten sitten työpaikkojen ähm, lisääminen. On hyvä keskittyä koulutukseen ja äh, ammatilliseen koulutukseen ja niin edelleen, mutta täytyy miettiä myös kysyntäpuolta. Tarkastelen Eurooppaa. Hyvin harvoissa eurooppalaisissa maissa on vastausta siihen, millä tavalla voidaan luoda tässä kriisissä työpaikkoja. Julkisia varoja käytetään, mutta käytetäänkö niitä oikein? Tätäpä mietin. Kenties olen hieman keinisiläinen ajatukseltani tässä, mutta mitä hyviä kokemuksia on työpaikkojen luomisesta näinä vaikeina aikoina. En usko, että tässä nyt on niin paljon hyviä ratkaisuja. Aktiivinen työmarkkinapolitiikka kyllä, mutta mitä se sisältää? Jos sisältö on merkityksetön, niin tämä heikentää yksilön mahdollisuuksia. Joku tanskalainen joutuu kenties muuttamaan yhdeltä alueelta toiselle. Tämä on täysin merkityksetöntä, mutta hänen täytyy se tehdä, jotta hän saa tukea. Joten meillä täytyy olla sellaista sisältörikasta politiikkaa, jolla, joka todella auttaa yksilöitä. Kiitos paljon. Rouva Durant, teillä on nyt seitsemän minuuttia vasta- aikaa vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Toivottavasti selviätte tästä urakasta. Uh, let me... Yritän. Issue of excessive optimism. If you had the... Ensin vastaisin tuohon sen optimismiin. Jos teillä oli sellainen tunne, että olin turhan optimistinen, ehkä se on puhetapa, niin ehkä hymyilen liikaa. Muuten voi sanoa, että emme ole kovin optimistisia tulevaisuuden osalta. Uskomme, että elpyminen on heikkoa ja korkeat työttömyysluvut ovat tulleet jäädäkseen melko pitkäksi aikaa. Emme ole päässeet kriisistä vielä näemme matalia kasvun lukuja tulevaisuudessa – ja painottaisin vielä sitä, että usein on pitkäaikaistyöttömyyden riski. kuten oikein sanoitte, nyt koko kysymys, joka liittyy elpymiseen, joka ei välttämättä ole kestävää, koska periaatteessa nyt taloudet selviävät suurten verovaratukiaisten avulla. Mitä sitten tapahtuu, kun näitä toimia lähdetään lakkauttamaan. Koska niin tehdään ja mitä tapahtuu, kun tuki loppuu, tämän tyyppiset kysymykset ovat olleet esillä pitkäaikaisissa keskusteluissa OECDn juuri esittämässä talousnäkymissä, päivä 19. päivä marraskuuta. Pitkää keskustelua on käyty myöskin tilanteesta, joka voisi olla työmarkkinoilla ja koko tämä elpyminen ilman, että syntyy lisää työpaikkaa. Eli vaikka kehitys kääntyisi, niin voi olla niin, että pitkään aikaan vielä ei nähdä lisääntymistä työpaikkojen määrässä, joten tässä nyt vähän halusin tuoda esiin sen, että minä en halunnut esiintyä liian optimistisena. Makrotaloudellinen ympäristö, se miten taloutemme ja EUn taloudet toimivat työpaikkojen osalta, liittyy paljon siihen, mitä tehdään rahoitusalan hoitamiseksi, annetaanko tulevaisuudessa lainoja jälleen PK-yrityksille jotka ovat suurimpia työpaikkojen luojia. En puhunut näistä aiheista, koska minua pyydettiin puhumaan työmarkkinatoimista, mutta työmarkkinoista ei voida puhua ilman, että otetaan huomioon laajemmat yhteydet. Siitä olen kanssanne samaa mieltä. Minusta tuntuu, että siksi sanoimme, että teemme paljon työtä tämän työmarkkinoille palaamisen ja pitkäaikaistyöttömyyden alalla, jotta hallitukset voisivat katsoa, mitä voidaan tehdä. Tämä on hyvin vaikea, koska kuten sanoitte, tämä kriisi on hyvin toisenlainen kuin aikaisemmat kriisit. Joten aikaisemmista kriisistä voidaan tietenkin oppia, mutta se ei välttämättä anna meille kaikkia oikeita suosituksia. Emmekä voi perustaa kaikkia suosituksia kokemuksen, jota on kerätty muista kriisistä, koska tämä on hyvin toisenlainen kriisi. Näin pääsen vastaamaan Saksan edustajan kysymykseen. Joskushan tällaiset väliaikaiset tukitoimet on lopetettava. Tämä on ikään kuin potilas, joka käytetään lääkettä ja sitten tilanne paranee, koska lääkekäyttö lopetetaan. Tätä ei voida jatkaa tietenkään loputtomiin. Saksassa on puhuttu nyt uudesta lisäajasta. Näin toimet voivat olla voimassa kolmen vuoden ajan. Ovatko nämä lyhyen aikavälin toimia? Eivät oikeastaan. Mutta tämä on kyllä hankala päätös, eli koska lähdetään poistamaan näitä toimia ilman, että siitä tilanne liikaa heikkenee, koska talouden näkymissä sanotaan, että kriisillä – on pysyvä vaikutus kasvuun. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt on tullut laskua ja palaamme tasolle, joka on matalampi kuin lähtötaso. Tällainen vaikutus on nyt ennakoitavissa. Nuorista sanoisin samaa, että meidän pitäisi ehkä tässä yhteydessä olla hiukan – miten nyt sanoisin, proaktiivisempia niin, että toimet, joilla nyt tuetaan nuoria, toivottavasti auttavat tukemaan nuoria pidemmällä aikavälillä. Siihen pitäisi keskittyä. Ei niin, että luodaan julkisella alalla työpaikkaa, näin vastaten nyt esitettyyn kysymykseen, että luodaan julkisella alalla työpaikkoja, jotka eivät johda mihinkään. Ensin pitää sanoa palatkaa koulun, saattakaa opinnot päätöksen. Näin valmistaudutaan tulevaisuuteen. Jos pitää investoida johonkin ihmisryhmään, niin tietenkin tulisi investoida nuoriin. Tässä haasteet lyhyen aikavälin, pitkäaikavälin toimien välillä ei ole ihan niin akuutti. Nuorten osalta tarvitaan lyhyen aikavälin toimia, mutta tärkeintä on puuttua pitkän aikavälin haasteisiin, jotta nuoret pääsevät pysyvästi työmarkkinoille. Kreikkalaisen jäsenen kommenttiin, totta kai kun budjetti on erittäin tiukoilla, nähty, että julkiset hallinnon julkisten varojen vajeet kasvavat, on tärkeää nähdä, että jokainen euro, investoitu euro, on käytettävä tehokkaasti. Sanoisin, että on ikävää, jos Kreikassa julkiset investoinnit eivät johda työpaikkoihin. Silloin on tehtävä paljon, jotta investointi olisi tehokkaampaa. Jos sanon, että pitäisi tukea enemmän aktiivisia työmarkkinapolitiikkoja, tämä tarkoittaa siis, että ei nyt käytetä varoja mihin tahansa aktiivisen, vaan tehokkaaseen. Eli Tanskan esimerkki. Ei niin, että koulutetaan ihmisiä vain siksi, että saadaan nämä ihmiset pois työttömyystilastoista. Tanskassa tiedämme kaikki, että joustoturvamalli on hyvin kallis ja Tanska käyttää erittäin paljon varoja tähän politiikkaan. Ja jos olisin tanskalainen, niin haluaisin mielen tietää, kuinka tehokkaasti nämä varat käytetään. Mielestäni tämä on aivan oikeutettu kysymys. Äänestäjien esittämä kysymys pitää huolehtia siitä, että näitä toimia toteutetaan tehokkaasti – mainostan täällä OECDn työtä. Varmasti kun olen täällä, niin se on ihan paikallaan. Meillä on monia maatutkimuksia aktiivisesta työmarkkinapolitiikasta e oecd maista Nämä löytyvät nettisivuiltamme. Ja sieltä nähdään ne, jotka mielestämme, kun on tehty vertailua, nähdään ne toimet, jotka ovat toimineet tehokkaasti. Ja siksi mantra-kriisin aikana on, että koulutus, koulutus, työpaikkojen löytäminen on vaikea, joten pistetään ihmiset koulutukseen, se on ainakin jotenkin hyödyksi. No tietenkin niin, että on niin, että koulutus on järkevää. Tässä on tärkeää huolehtia siitä, että varat käytetään tehokkaasti. Kiitos paljon. Minä kiitos paljon, mutta meidän täytyy ajatella myös organisaatorista organisatorista työtä. Me olemme varmasti arvostaneet paljon teidän panostanne, mutta jos rouva Cornelissen on ihan englanninkielinen, hän on hollanninkielinen, mutta hän jos